mikrofonit pois päältä sieltä, muuten kuulemme kaiken, mitä sanotte salissa. Gut, ich glaube, wir können dann starten. Hyvä, voimme sitten aloittaa. Kaksi 2020 tavoitteista ensin kyse uusien kevyiden kötösanavojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamisesta on kyse. Tässä on vielä paljon tehtävää, Äänestetään sähköisesti eikä koneellisesti. Äänestys alkaa. Olkaa hyvät. Die einfache Mehrheit reicht dort. Yksinkertainen enemmistö riittää tässä äänestyksessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Näyttää olevan. Äänestys päättyy. 37 dafür. 37 puolesta, 5 vastaan, ei yhtään tyhjää. Näin tämä menettelytapa on näin hyväksytty. Sitten seuraavaksi kohta 10 esityslistalla. Kyseessä on kierrätyspaperi asia. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, 9 vastaan. Hyväksytty. Hyvä. Sitten jatketaan. Kohta 11 ympäristöstä olevaa muovijätettä koskeva eurooppalainen strategia. Tämä on siirretty. Vittorio Brodin mietinnöstä äänestää sitten marraskuun lopulla. 27. marraskuuta on äänestys. Sitten seuraavaksi edustaja Bonaninin mietintö aletaan Mm, tarkistus 55 kolmessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hy- hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kolmas puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 raukeaa. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 ja 59 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 ja 60 yhdessä puolesta vastaan tyhjää vain liberaalit ja vihreät äänestivät. En, ei äänestä tarpeeksi. Äänestetään vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Abgestimmt, abgestimmt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Ne suuret älkää antako pienen tehdä työtä puolestanne. Sitten kunta yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 ja 64 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 10, 65 ja 66 yhdessä puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Niin hylättiin. Sitten kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 raukeaa. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei selvä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 ja 76 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan ei ihan selvä. Tarkistetaan koneellisesti 77. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Raukea, raukea. 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äänestää uudestaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö taas. Tarkistetaan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy niukasti hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää ei ihan selvä. 21, koneellinen tarkistus vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaa. Tyhjä. Hyväksytty. kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hyväksytty. 86 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 27 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. viisi puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 30. Ah, tarkistus. 95. Koneellinen tarkistus vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 30 ja 96 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 98. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 8. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 9. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta, Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 104. Puolesta. Vastaan. Ei ole ihan selvä. Tarkistetaan koneellisesti. 104. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Okei, tarkistetaan koneellisesti 37. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö hylätty. 39. 30, Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40. 9 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. yhdestä. 41. yksi Puolesta. Vastaa. Tyhjä. Ei ihan selvä. Koneellinen tarkistus. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta. Ei tarvitse käännistää. Mutta jos vis on, sitä ei hyväksytty. Ah, pitää äänestää? Okei. Okay. Siis 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Ei ihan selvä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 113 koneellinen tarkistus. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niukasti hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, ei ihan selvä. Tarkistetaan koneellisesti. 48 koneellinen tarkistus. ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeästi. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 ja 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan. Eihän selvä. Äänestetään uudestaan 53 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi. Raukeaa. Kolme ja neljä yhdessä puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjää ylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää ylätty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 51 puolesta, ei yhtään vastaan, ei yhtään tyhjää. Näin mietintö on hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Bonanini. Tässä olivat äänestykset. Sitten seuraavaksi edustaja Linda. Ah, tässä on järjestyksessä pieni muutos. Nimittäin ensin edustaja Rossi ja sitten vasta edustaja Mäkevän. Eli ensin, kun vähän tämä tulee rauhallisempaa, niin sitten edustaja Rossi saa puheenvuoron. Edustaja Rossi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on melko monimutkainen ja tekninen mietintö. Siinä katsotaan sellaisia toimi, suojatoimenpiteitä, joita voidaan käyttää kasvien suojeluksessa. Ja koseessa erityisesti siemenet ja kasvit, joita käyttää kaupallisesti unionin alueella. Ja metologiset järjestelmät, joita voidaan, jotka voidaan tuhota näillä tai sitten, jotka voidaan parantaa näillä toimilla. Eli tämä on kestävä toimenpide. Tässä pyritään myöskin maatalouden kehittämiseen ja myöskin sitä, kuinka voidaan tuoda ehkä kestäviä lajikkeita alueelle maataloutta varten. Ja näin myöskin pyritään parantamaan biodiversiteettiä. Meidän metsämme ja maataloutemme ovat niitä uhkaavat uudet tuhoajalajit. Ja pitääkin ottaa huomioon kasvien tilanne, joka liittyy sitä ilmastonmuutokseen, mutta myöskin maailmanlaajuiseen kauppaan. Ja olen tästä katsonut tätä kasvintuhoja vastaisille Suomen suojatoimenpiteitä, kuinka voidaan tuho, katsoa näitä kasvintuhoja Euroopan unionin alueella. Tietenkin täällä on epäilyksinen metodien suhteen, mitä käyttää. Eli pitääkö myöskin vaikka yksityissä puutarhoissa suojella kasveja ja pitääkö käyttää sitten julkisia varoja siihen, että vaikka yksityisten puutarhien kasvit, onko niitä tarkistettu ja, ja onko ehkä tuhottu sitten sairastuneita kasvia. Ja täällä on myöskin vaikka asia, ähm, eläimet, vaikka vaikka tällaisia koppakuoriaisia, jotka menet tiettyä lajia, pitää näitä tarkistaa, että onko näissä kasveissa koppakuoriaista olemassa. Eli periaatteessa tuen tätä erotusta, mutta ennen kuin menen yksityiskohtiin, haluaisin todeta, että tämä lista näistä kasvintuhoajista – on sellainen, että komissio lisäisi tänne monia täyttöönpanomääräyksiä. Ja tässä myöskin määritellään sitä, kuinka karanteenimääräyksiä tehtäisiin unionin alueella. Ja sitten katsotaan niitä tuhoja, mitä pitää erityisesti valvoa, jotka ovat erittäin vaarallisia. Pitää tehdä karanteenit toimenpiteitä ja suoja-alueita juuri tällaisen tiettyjen lajien suhteen. Oikeastaan delegoitussäädös olisi parempi mahdollisuus tähän näin, joka antaisi myöskin jäsen parlamentille mahdollisuuden tutkia ja muuttaa näitä listoja sitten. Minusta tämä olisi parempi toimenpide, mutta haluaisin kuulla teiltä ja myös arjoesittelijöitä kommentteja tähän näin annetaanko kaikki sitten komission käsiin vai ei asian suhteen. Mutta myös kahdeksan kohdan kaksi muutos, jos sanotaan toimintavalta komissiolle, ei voi olla ilman takarajaa, vaan delegoitusäännöksen tässä antaa viideksi vuodoksi. Tämä on tällainen standardilauseke. Ja sitten, sitten tällaisten prioriteetti kasvituhoja lajien luettelo. Ja tässä katsotaan niitä, kuinka 30 prosenttia tähän tulee tähän luetteloon, 10 prosenttia vai mikä. No tällä tietenkin saattaa olla kuitenkin huomattavia taloudellisia, ympäristöisiä ja sosiaalisia vaikutuksia meidän alueellamme näillä tuhoajilla, joten meidän pitäisi myöskin antaa parat mahdollisuudet toimijoilla paikallistasolla, kuinka puuttua tilanteeseen, jos tapahtuu jotain ongelmia. Kannattaa myöskin rahoitusta unionin taholta. Minun mielestä tätä tuhojen määrää ei pitäisi rajoittaa, koska vaikka saattaa ehkä valtaan tiettyjä vaarallisia tuhoja, ja miksi meitä pitäisi rajoittaa tämä 10 prosenttiin kokonaismäärästä? Voisi vaikka 15-20 prosenttiakin ehkä. En ymmärrä tätä rajoitusmääräystä täällä ja sitten julkisuuden tiedottaminen. Tietenkin pitäisi myöskin ilmoittaa julkisuudessa näistä vaikutuksista ja näillä kasvintuheilla on vaikka taloudellisesti. Joten ehdotan, että tehdään tässä tiedottamiskampanjoita jäsenvaltioiden tasolla ja se kerrottaisiin kansalaisille näistä riskeistä, jotka liittyvät kasvien tuomiseen kolmasista maista – ei pelkästään siitä, kuinka myöskin kasviostaminen internet saattaa olla vaarallista. Ja komissio voisi antaa myöskin julkista tietoa näiden tuhojien luettelua kolmesta maista, jotka saattavat olla riski kasvien terveydelle, myöskin ihmisten terveydelle, myöskin unionin alueella myöhemmin. Sitten internetkauppa. Internetkauppa saattaa aiheuttaa kasviterveydelle lisät uhkaa, koska näissä ostetuissa kasveissa saattaa olla tuhoja, jotka tulevat sitten sellaisilta alueilta, jotka ei ole meille tunnettuja. Ja myöskin tuhoja, jotka ei tällä hetkellä ei ole olemassa vielä täällä unionin alueella. Eli tähän tarvitaan karanteenimääräyksiä. Erityisesti kolmesta maista tuodut kasvit, kastu internetisesti, internetistä, ne aika usein myöskään noudattaa unionin kasvintuontimääräyksiä. Eli kuluttajien ja kasvintuojien tiedotus voisi ottaa tämä asia huomioon. Näissä tiedotuskampanjoista, joista puhuin aikaisemmin, voitaisiin vahvistaa myöskin komission ilotusta siinä mielessä, että määriteltäisiin tarkemmin, että internettoimittajat eivät voi olla mitenkään saada poikkeusta tästä määräyksestä. Sitten myöskin tällaiset tietyt hätätapaukset ja simulaatiot tämän suhteen. Mitä tapahtuu silloin, jos tulee tällainen hätätapaus, niin mitä tehdään jäsenvaltiossa? Nytkin vaihtelee jäsenvaltiosta jäsenvaltion. Tähän voi ottaa myöskin ammattimaiset toimijat tähän mukaan. Sitten rahoitusasiat vielä. Ehdotan tässä kakka tärkeää muutosartiklaista kaksi. Ensinnäkin ehdotan, että lajimäärää pitäisi sopeuttaa tähän ennaltaehkäisymääräykseen, jota tulee kasvintuhien suhteen. Eli yhteisrahoitusta yhteisön taholta voidaan tarjota, jotta voidaan korvata tuottajille ainakin vähintään näiden kasvien arvo, jotka on tuhottu, jos on jotain kasvintuhoja todettu. Ja sitten toinen asia, joka liittyy myöskin rahoitukseen. Tällaiset nopeat toimet ovat erittäin tärkeitä ennaltaehkäisyn taholta, ja että voidaan tunnistaa tällaisia tärkeitä kasvintuhoja. Joten myöskin toimi, tällä tasolla, missä nämä toimijat ovat, siellä pitäisi pystyä myöskin hyötymään näistä varoista, koska eli saattaa syntyä valtavia kuluja ja meidän pitää tarjota heille korvausta sitä, ettei synny näille toimijoille sellaisia kuluja, että eivät pysty enää toimimaan tämän jälkeen. Jos heidän alueella on, on löydetty tällaisia kasvin tuhoja, jotka ovat tärkeitä meille. Anteeksi tästä pitkästä äh, johdannosta, mutta on aika tärkeä asia. Kiitokset ja sitten siirrymme varjoesittelyihin. Ensin edustaja Sarmu. Uh, mulțumesc. Uh, o să vorbesc, o să citesc uh, Minä luen tässä, mitä kollega oli silloin sanoa, hän ei voinut tulla paikalle. Meidän täytyy toimia nyt äh, nopeasti sen vuoksi, että ympäristö ja kansanterveys voi olla vaarassa. Pidän herra Rossin työn suuntaa oikeanlaisena ja olen samaa mieltä lähes kaikista ehdotuksista. Hän suosittelee delegoidujen asetusten hyväksymistä samoin kuin äh, tätä luetteloa näistä äh, kasvintuhoajista. Ja kysymys on myös näistä mahdollisista riskeistä. En kuitenkaan ole samaa mieltä siitä, että vain ammatti, ammatti-ihmisille, ammattilaisille annettaisiin eh, tieto eh, jos tapahtuu jotakin 22, 23 ja 24. Kohdat ovat mielestäni siis liian rajallisia. Tämä pitäisi eh, olla laajempi kriisisuunnittelussa. Tarkistus 19, siitä en liioin ole täysin samaa mieltä. kun on kysymys ympäristölle vahingollisista toimenpiteistä. Ja minusta ei saisi tässä tarkastella ainoastaan taloudellisia näkökulmia, vaan myös ympäristöä ja suojella sitä samalla paremmin. Komission ehdotuksesta puuttuvat myös toimenpiteet, joilla voitaisiin välttää näitä riskejä, kun tällaiset kasvintuhajat pääsevät tavallaan vapaaksi. Sen lisäksi täytyy huolehtia siitä, että kaikki yritykset huomioivat ennalta varautumisen periaatteen ja että toimitaan kestävällä tavalla ja suojellaan kansanterveyttä sekä ympäristöä on välttämätöntä myös huolehtia taloudellisista tasausmaksuista yrityksille. Ja yritysten tämä, tällaiset kasvisuojapassit, niiden täytyy myös olla selkeämmin määriteltyjä. Ja sitten täytyy huomioida myös artikla 84, jotta kilpailu ei vääristyisi yritysten kesken. Ja tästä puuttuu tavallaan myös äh, minusta tällainen kokonaisvisio. Ja äh, tämä kaikki täytyisi myös sopeuttaa lainsäädäntöön. Kiitos. sitten James Nicholson. Uh, thank you very much. In... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin sanoisin, että haluaisin kiittää tietysti esittelijää hänen tekemästään työstä, lausunnon laatimisesta ja mielelläni teen yhteistyötä hänen kanssaan myös tulevina viikkoina tässä asiassa, jotta löydetään oikeat kompromissit. Mielestäni on aivan olennaista, että meillä on tiukempaa kontrollia näissä kysymyksissä. Viimeisen vuoden aikana olemme nähneet, kuinka tuhoisella tavalla löysä kontrolli vaikuttaa on tullut uusia sairauksia esimerkiksi Isossa Britanniassa ja mahdollisesti koko tilanne saattaisi maassa muuttua, mitä tulee näihin sairastuneisiin kasveihin. Jäsenvaltioilla pitää olla joustoa, jotta ne voivat toimia tehokkaaksi tehokkaasti ja ehkäistä nopeasti sairauksien etenemisen. Ja toivottavasti tämä lausunto hyväksytään. Me tuemme tämän, tässä olevia tavoitteita. Olen samaa mieltä lausunnonlaatijan kanssa ehdotuksesta koskien että annetaan prioriteettiasema erityisen haitalliselle tuhojalle. Tämä on myönteinen askel kuitenkin eteenpäin, että pyritään keskittämään resursseja ja varmistamaan, että priorisoinnin kautta toimitaan tehokkaasti ja otetaan huomioon myös kansalliset prioriteettikysymykset ja otetaan huomioon alueiden erot maantieteellisesti. Kun käytetään hyvin, hyviä määritelmiä prioriteettituhojen kohdalla, nämä määritelmät löytyvät liitteessä. Liitteestä olisi Tämä olisi parempi kuin tällainen sattumavarainen 10 prosentin raja. Esitellä kuitenkin halua muuttaa komission tapaa käyttää delegoituja säädöksiä ja säädöksiä, ja olen samaa mieltä. Tämä on ongelmana koko tässä paketissa ja tätä asiaa pitää vakavasti pohtia kun pyritään sovittamaan näitä asioita yhteen neuvottelussa. Haluaisin, että saataisiin aikaan asetus, mitä tulee hallinnointiin ja menopuoleen. Tämä koskee komission näitä vieraslajeja. Valiokunta pitää vielä alkaa työssä tässä asiassa. Ja toivottavasti sama saadaan täysistuntoon ennen vaaleja. Ertus kuitenkin jäi jumiin neuvostossa ja se voi tapahtua uudestaankin. Toivottavasti tämä lainsäädäntö voidaan saada ensi vuonna valmiiksi. En ole samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että pyritään muuttamaan näitä rakenteita, mitä tulee tiedon jakamiseen suurelle yleisölle. Pelkään, että jos olemassa julkisesti hyväksyttyjä listoja uusista tuhoista. Tämä astuu tavallaan jäsenvaltioiden jaloille. Ja tämä olisi minun ehdotukseni ja odotan kuitenkin mielenkiinnolla yhteistyötä Estelän kanssa. No niin, nyt äh, sitten Krista Plaase sen jälkeen Pilara Juusso. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Rossille esityksestä. Ja kun tässä puhutaan sitten kasvien terveydestä, niin muutama vuosi sitten puhuttiin kasvinsuoja-aineiden kestävästä käytöstä ja puhuttiin myöskin näistä kasvin tuhoista. Eli toisaalta pyritään ylläpitämään kasvien terveyttä, mutta toisaalta sitten jos sairaus on tullut, niin se pitää vasta mitä taistella. No, pitää olla johdonmukaisesti eri direktiivien kesken. Toisaalta pitää tuhota tuhoja ja taistella niitä vastaan, mutta myöskin uusia tuhoja on tullut viimeisinä lämpiminä vuosina, aivan uusiakin. Tätä vastaan pitää tehdä myöskin jotain. Silloin puhuin kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä ja silloin puhuin myös siitä, että meidän pitää kehittää tutkimusta. Ja nyt käyttäisin tilaisuutta hyväkseni kysyäkseni myös komissiolta, miten nyt pitkällä tässä on päästy. Miten voidaan tehostaa vaikka kasvinsuojeluaineiden käyttöä vaikka jossain pienessä viljelyskäytössä. Mainonjuus puhuttiin silloin sillä käsitteellä. Ilmeisesti tästä ei ole vielä päästy oikein puusta pitkään, se on ymmärtänyt oikein. Ja sitten puhuttiin myöskin integroidusta kasvinsuojelusta ja asia, joka edustaja Rossi ottaa tässä juuri esille. Ehkä on nyt oikea aika puhua, puhua tästä, koska sen täytäntöpano olisi vuonna 2014. Silloin Euroopassa pitäisi panna täytäntöön myöskin integroitu suojelu, joten näin pitkällään varmaan emme vielä ole. Ja sitten o, tämä ilmoitusvelvollisuus tietysti kasvojen tuhaista, onko tässä jokin kaikki, juuri ne, mitkä on tarpeen, koska ilmoittamisessa on paljon byrokratiaa mukana. Sellaiset tuhoja, jotka ovat noin vain leviä, niin niistä ei varmaan tarvitse ilmoittaa. Eli ilmoituksvelvollisuuden pitäisi olla rajallinen ettei tule liikaa takkaa tästä. Kiitos sitten Pilar Ajuso. Sí, muchas gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijä. Olen todella samaa mieltä hänen ehdotuksistaan. On mielestäni myönteistä, että yhteen aina on lainsäädäntöön otettu, kootaan yhteen tämän asia, tämä asia tämä kuuluu kokonaisvaltaiseen terveyspakettiin varmastikin. Se harmonisoi ja helpottaa, yksinkertaistaa muun muassa korvauksia. Ensimmäinen asia, joka käy tästä ilmi, on, että tässä on hiukan liikaa yleistämistä ja monet asiat jäävät tavallaan avoimiksi asetuksessa täytyy olla mukana kaikki perusaspektit, joilla on merkitystä, eikä tarvitse antaa kaikkia valtuuksia komissiolle, vaikka jossakin kysymyksessä se voi olla myönteistä. Esimerkiksi delegoitujen säädösten kohdalla voidaan harmonisoida menettelytapoja. Tässä kuitenkin monia kysymyksiä auki ja niiden pitäisi olla tässä perusasetuksessa mukana konkreettisemmin. Nämä karanteeni, tuho- ja prisat, suoja-alueet ja kasviluettelot, ja vastaavat vaatimukset, nämä asiat kuuluvat tähän perusasetukseen. Sitten pitää myös määritellä prioriteettituhojat ja sairaudet EU-ssa, koska näissä tullaan näihin keskittyvät suurin osa toimista ja erilaiset näkemykset riskeistä pitää ottaa huomioon sekä Pohjois- että Etelä-Euroopassa. Meidän kantamme on, että puolamme suurempaa konkreettisuutta niin, että Tätä me puolamme, koska prioriteettituhojan lista on jo, mä, pitäisi olla jo määritelty tässä uudessa asetuksessa. Me ehdotamme sitä, että poistettaisiin maksimiprosenttiosuus tästä luonnoksesta, mitä tulee prioriteettituhojen, koska prioriteettituhojan lista pitää laatia riskin, riskihuomioiden ja pitää ottaa huomioon eri alueet EU:ssa. Olisi myös tärkeää, että komissio voisi käyttää hyväkseen myös yksityistä sektoria, koska viittaan tässä Espanjan oikeusjärjestelmään. Sen mukaisesti ei voi olla niin, että tässä otetaan huomioon myös kotitaloudet. Sitten mitä tulee suoja-alueisiin, tekst, komission tekstin mukaan ei voida siirtää kasvimateriaalia rajoitetulta alueelta, joka on tällaisella suoja-alueella. Näin ei voi missään tapauksessa olla. Silloin pitäisi lieventää hieman näitä ongelmia, joita tästä voisi syntyä. Tarvitaan vähän suurempaa joustoa mitä tulee tähän kasvimateriaaliin, joka tulee suoja Sitten vielä asetus jättää pois uuden Kanariasaarten aseman ja samoin jotkut alueet Ranskan merentakaisella alueella. Tätä asiaa pitäisi tutkia. Ja pitäisi ottaa huomioon kasvi. Kaupaita käydään huomattavassa määrin Kanariansaaren ja muun Euroopan välillä. Minä uskon, että Kanariansaaria ei pitäisi jättää tämän ulkopuolelle. Sitten mitä tulee virallisiin valvontoihin, tehtäviin, niin tässä tarvitaan huomattavaa ihmisten resurssien lisäämistä. Tarvitaan pätevää työvoimaa tässä mielessä joudutaan lisäämään huomattavassa määrin analysointia, tarvitaan valmiussuunnitelmia ja pitäisi pidot, paremmin tiedottaa kaikilla eri tasoilla. Me puolemme sitä, että asetuksessa otetaan huomioon yleiset ehdot ja perusehdot ja sitten jäsenvaltiot jatkossa tekevät päätöksiä kenelle ja miten ja mitä delegoidaan. Emme haluaisi tässä mainita mitään erityistä tehtävää. Ja vielä lopuksi, mitä tulee rahoitukseen, tässä ei ole yhteyttä uuteen varainhoitoasetukseen, josta neuvotellaan. Tarvitaan määrittely rahoituksesta kasvinsuojelukysymyksessä, siksi olisi välttämätöntä tuntea täsmästi, minkälainen suhde näiden kahden asetuksen välillä on, jotta voidaan arvioida sitä, minkälaisia toimia kasvinterveellisiä toimia tullaan rahoittamaan. Kiitos. Kiitos, Esten Karen Kallenbach. Ja herzlichen Dank. Ich möchte zwei Kiitos. Kaksi ajatusta. Nimeltä ennaltavarautumisen periaate sekä yhteys yhteiseen maatalouspolitiikkaan, koska ei ole kysymys ainoastaan taistelua esimerkiksi torjunta-aineiden avulla – Eh, näitä kasvintuhoja vastaan. Ja me olemme keskustelleet eh, myös esimerkiksi ympäristötoimenpiteissä siitä, että näissä toimenpiteissä voidaan myös tuhota näitä kasvintuhaajia. Ja täytyy myös huomioida vaihtoehtoinen maaviljely. Kysymys on siitä, hyväksymmekö me vain sen, että monoviljelyn, yhden kasvin viljelyn kautta vuosikausia samalla alueella tavallaan luodaan näitä kasvintuhoajia. Ja sitten unioni maksaa näiden kasvintuhoajien tuhoamisen, vai lähdetäänkö sellaiseen maanviljelyyn, jossa tarvitaan paljon vähemmänkin kasvintorjunta-aineita. Tämä pitäisi myös huomioida. Kiitos. Ja sitten komissio. Onko täällä komissiosta ketään paikalla? Ei näytä olevan. Ai on, on. En nähnyt teitä, anteeksi. Olkaa hyvä. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin kiittäisin esittelijä ja varjoesittelijöitä tästä mietinnöstä, jossa otetaan huomioon pitkälti komission ehdotus. Jos teille sopii, käyn läpi joitakin kohtia, joita eri jäsenet ovat ottaneet esiin valiokunnassa ensinnäkin delegoidut säädökset tai sovellussäädökset tietystikin. Tässä käydään juuri toimielinten välistä keskustelua parlamentin neuvoston komission kesken ja olemme seuranneet Lissabonin sopimuksen määräyksiä aivan erityisesti. Tämän takia olemme ehdottaneet, että haitallisten organismien listat otetaan huomioon tässä täytäntöönpanosäädöksessä. Meistä on liian raskasta ottaa se tämänhetkisen tekstiin, koska kyseinen lista ansaitsee sen, että sitä muutetaan aika useinkin ja nopeasti ja ripeästi sitä mukaan, kun uusia sairauksia ilmenee. Me ehdotammekin täytäntöönpanosäädöstä. Sitten rahoitukset, korvaukset, taloudelliset korvaukset – Tämä on tärkeä kysymys, koska meidän toimintaamme tukeutuu kolmeen pilarin. Ensimmäinen nopeasti tuottajat ilmoittavat ja tästä laaditaan välittömästi diagnoosi, otetaan selvää, mistä sairaudesta on kyse. Toinen pilari, nopeat, ripeät toimet, joihin kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset ryhtyvät – ja tätä kaikkea toimintaa komissio tukee. Ja kolmanneksi taloudelliset korvaukset ottaen huomioon tuhojen, tuhojen aiheuttaman tuhon niin, että omistajat voivat nopeasti ilmoittaa tästä. Ikävä kyllä Meillä on mielessä esimerkkejä, joissa ilmoitukset sairauksista on tehty kansallisille viranomaisille vuosi, kaksi, kolmekin vuotta sen jälkeen, kun niitä on ilmennyt alueella. Ja sitten kun näin pitkä aika on kulunut, haita, tuhoja on päässyt jo ikävä kyllä leviämään liian laajalle alueelle, eikä silloin enää voidakaan ryhtyä juurimaan sitä pois. Siksi nämä ilmoitukset, viljelijöiden tekemät ilmoitukset tai yksityishenkilöiden tai metsänhoitajien ilmoitukset täytyy tulla nopeasti ja siksi on myös tärkeää, että taloudellisia korvauksia annetaan ei vain koskien testialueita, vaan myös tämä koskee puun kaatoa, kun pakotetaan joku omistaja kaatamaan hedelmäpuita, niin kuin sisällä on ollut tilanne tietosairauden kohdalla, niin uusi puu, joka istutetaan, antaa satoa vasta 50 vuoden päästä. Silloin otetaan salvasta appelsiina ja tänä aikana omistajalle pitää, tätä pitää ajatella ja sitten ottaa se huomioon niin, että ei mitään väärinkäytöksiäkään synny. Sitten kolmanneksi suurelle yleisölle tiedottaminen. Monet täällä puhuivatkin tästä aiheesta. On tärkeää, että ihmiset tietävät näistä kysymyksistä, erityisesti mitä tulee tuonista kolmansista maista. Kaikki lentokentällä ovat nähneet julisteita, jossa puhutaan maito, lihatuotteiden tuontikiellosta ja niin edelleen. Me aiomme korvata näitä julisteita vähän toisenlaisella posteilla, otetaan huomioon myös kasvit, ei vain näitä liha- ja maitotuotteita, koska turistit voivat tuoda hedelmiä, nuo pien, kasvintaimeja, ilman että välttämättä ikävä kyllä tietävät, että aiheuttavat näin sairauksia ja ne voivat aiheuttaa vakaviakin haittoja. Edelleen on tärkeää, niin kuin täälläkin on sanottu, että otetaan huomioon näitä kriisi aikoja, että voidaan testata myös viranomaisten valmiutta. Sitten nämä in, invasiiviset lajikkeet, komission ehdotettu tekstiä näistä lajikkeista niin kasvien kuin eläintenkin kohdalla. Ja rahoitus pitää käsitellä tässä näissä puitteissa, eikä sitä pidä liittää kasvinterveyspuoleen. Sitten viidentenä asiana, tämä on tullut montakin kertaa esille, sitten yksityisalueille pääsy silloin, kun on kyseessä kasveja, kasvit tai puut, jotka ovat saaneet jonkun kasvisairauden tietenkään ei ole kyse siitä, että viranomaiset menevät yksityisiin puutarhoihin ilman, että ilmoittavat tulostaan omistajille ja leikkaa, kaatavat sitten siellä jopa arvokkaitakin puita ja hedelmäpuita. Tästä ei ole kyse. mutta jos on tehty diagnoosi jostakin sairaudesta yksityispuutarhassa tai golfkentällä tai puistossa, niin silloin kansanterve- anteeksi, kasiterveysviranomaiset heidän pitää voida ryhtyä tarvittaviin toimiin joko, joka, joko hoitamalla kyseisiä kasveja, parantamalla niitä tai sitten tuhoamalla ne, jotta estetään se, että kasvissairaudet äh, leviävät muualle ympäristöön. Me haluamme säilyttää tämän mahdollisuuden, mutta tietenkin – pyrimme aina välttämään väärinkäytöksiä. Sitten Rova Klaas kysyi kasvintuhoja-aineista. Sehän nyt ei tässä kuitenkaan ole aiheena, ei asetuksessa eikä mietinnössä. Mitä tulee näihin kasvinterveydellisiin aineisiin ja kasvintuhoja-aineisiin, jotka toksisuuden, toksisuudensa vuoksi aiheuttavat ympäristölle ihmisille tai hyönteisille haittaisiksi on kielletty ja joita kuitenkin pitäisi käyttää tiettyihin lajikkeisiin. On selvää, että on olemassa mahdollisuus kasviterveyslainsäädännössä toimia niin, että mitä tulee sa- sairauksiin, joita tulee uudestaan esiin, että silloin voitaisiin käyttää kasv- kasvinterveydellisiä aineita, joita yleensä ei ole lupa käyttää tätä varten kun käsitellään kasveja, joita varten näitä aineita ei ole kuitenkaan tehty. Rova Klaas puhui myös kasvinsuojeludirektiivistä, jonka pitäisi tulla voimaan ensi vuonna. Meille tämä on erittäin tärkeä kysymys ja me olemme jo tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin erityisesti voidaan kouluttaa viljelijöitä, tiedottaa heille, mitä riskejä liittyy kasvin terveystuotteiden käyttöön, mikä se jäämiä saattaa jäädä kasveihin ja mikä se riskejä ne asettavat ympäristölle, vesistöihin Sitten laitteiden säätäminen, siis ne laitteet, joilla levitetään näitä aineita pelloille, jotta pitää rajoittamaan veden määrää, myrkkyjen määrää. Me olemme jo olleet yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa näistä kysymyksistä. Tiedämme, että monissa maissa on jo pitkälle edetty ja me aiomme laatia tiedonantoraportin raportin näistä sovellutuskysymyksistä tulevina vuosina. Sitten vielä kiertoviljelystä. Tämä liittyy siis yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Kaikki asiantuntijat, on kyse sitten agronomeista tai kansanterveysasiantuntijoista, kaikki ovat samaa mieltä, että viljelylaikkeiden kierrättäminen on välttämätön keino jotta, jotta voidaan parantaa maan tuottavuutta ja vähentää sairauksien vaikutuksia. On selvää, että kun useiden vuosien ajan samalla palstalla viljelee samoja lajikkeita silloin, se tavallaan tarvitsee yhä enemmän lannoitteita ja näin riski on suurempi. Sairaudet voivat myös levitä virukseen, bakteerien ja muiden takia. Kaikki asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että pitää edistää kiertoviljelyä me itse olemme edistäneet, olemme äh, toimineet tällä tavalla erään maissisairauden kohdalla, jotta vältet, eliminoitaisiin tämä haitallinen hyönteinen ilman myrkkyjä, mutta maatalous asioista vastaavat kollegamme eivät kuitenkaan halunneet näitä asioita suorittaa yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä. Tätä on suositellaan, sitä siihen kannustetaan, mutta se, siihen ei kuitenkaan pakoteta. Tätä pidettiin liian hankalana ja mahdottomanakin toimenpiteenä. Tämän verran voin nyt kertoa vastauksena esittelijälle ja muille jäsenille valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitokset ja nyt sitten edustaja Rossi saa lopuksi puheenvuoron ja vetää yhteen tämän. Olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente, devo dire. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tämä keskustelu oli erittäin mielenkiintoinen. Kiitos kaikille puhujille, varjoesittelijöille ja komissiolle. Olen paljolti samaa mieltä. Kyllä torjunta-aineista pitäisi puhua tar- enemmän, koska niiden vääräkäyttö johtaa myöskin siihen, että näistä kasvintuhoajista tulee sitten sellaisia, jotka kestävät niitä paremmin. Eli silloin on melkein turhaa sen käyttö. Eli on tärkeää puuttua tähän asiaan. Olen ihan samaa mieltä sen kollegan kanssa. Eli nämä tuhojat ja muut kaikki eivät ole mukana YMPs niin pois, mutta tämä on järkeä kuitenkin. Mitä tulee sitten komission kommenttiin? Olemmekin kaikesta samaa mieltä. Ja pitää katsoa tietenkin näitä täytäntöönpanosäännösten ja delegaatoiden säännösten yhteyttä. Jotenkin me haluamme myöskin, että vastaa nopeasti kysymyksiin, se tulee esille. Tästä on samaa mieltä komission kanssa. Olen pitkälti myöskin kollegoiden kanssa samaa mieltä varmaankin löydämme yhteisen linjan taistelussa näitä tuhoja vastaan. Voimme löydä myöskin hyviä käytänteitä sairastuneiden kasvien hoidossa ja näin voimme toimia myöskin nopeammin. Tietenkin tämä ilmoitettavien tuhojien luettelo – ei ole mitään järkeä laittaa mitään kattoa. Jos niitä on enemmän, niin sitä ilmoittaa enemmän, jos vähemmän, niin sitten vähemmän. Eikä turha laittaa tällaista rajaa tähän näin. Myöskin kasvipassi, jotta voitaisiin näin antaa enemmän tietoa, enemmän, ja todellakin, tämä on tärkeää, että voidaan antaa myöskin tämän suhteen tämän avulla tietoa. Ja myöskin tietenkin lentokentille niin poispäin. Kiitokset myös kollega Ajuusolle, joka ilmeisesti haluaa työstää tätä asiaa. Minäkin olen utelias näkemään, mitä tuosta nyt saadaan aikaiseksi. Mutta uskon, että löydämme kuitenkin yhteisymmärryksen kollegoiden kesken. Am 21. Kiitos. 21. marraskuuta kello 12 on tarkistusten määräaika. Äänestämme 16.17. joulukuuta valiokunnassa ja maatalousvaliokunnassa äänestetään nähtävästi eh, helmikuussa ja todennäköisesti maalis-huhtikuussa sitten täysi istuntokäsittely. Näin olemme päättäneet tämän kohdan 14 ja palaamme takaisin kohtaan numero 13. Tässä on kysymys äh, maksuista lääketurvatoiminnan toteuttamisen osalta. Ja tässä asiantuntija ja esittelijä on Linda McAven, ja hän saa nyt suoraan puheenvuoron. Linda, ole hyvä. Thank you, Chair. Um, now colleagues will know that this is the third time. Nyt on kolmas kerta, kun tämä valiokunta käsittelee lääkevalvontalainsäädäntö. Tässä on kysymys lääkkeiden turvallisuudesta, miten niitä valvotaan, sivuvaikutuksia, onko näistä raportoitu on tasolla, miten tietoa jaetaan EU-ssa ja miten me reagoimme, jos jotakin menee pieleen Euroopan tasolla. Meillä on ollut varsin suuria heikkouksia järjestelmässämme. Tietenkin mediatorskandaali, joka piti hoitaa. Ja sitten nämä aikaisemmat hiljattain hyväksytyt lainsäädännöt. Meillä on siis ollut, hei, ollut heikkouksia, joita nyt sitten käsitellään uudessa järjestelmässä. Kun me loimme tämän järjestelmän kaksi vuotta sitten, lääketurvatoiminta EU-ssa maksetaan maksulla, jota yritykset maksavat. Rekisteröinti tuli to- voimaan viime vuonna, mutta tällä hetkellä meillä ei ole mitään järjestelmää maksujen keräämistä varten, joten on kiire saada aikaan tällainen järjestelmä. Ja tästä lainsäädännössäkin on kyse. Tämä aiheuttaa ongelmia ei vain Lontoon lääkevirastolle, joka on saanut koko joukon uusia tehtäviä, mutta se aiheuttaa ongelmia myös jäsenvaltioille, jotka joutuvat tekemään paljon työtä silloin, kun ongelmia syntyy. Yleensä tämä liittyy jollekin virastolle, joka joutuu johtamaan tätä toimintaa jossain jäsenvaltiossa ja tällä hetkellä näitä tätä lisätyötä ei mitenkään rahoiteta. Kuitenkin kanssa tutkimuksia pitää tehdä, joten järjestelmä, jota komissiomme nyt ehdottaa, Tätä kautta pyritään löytämään sellainen järjestelmä, että voidaan rahoittaa tämä ylimääräinen työ, josta olemme kuitenkin lainsäädännössä jo sopineet. Sitten iso osa keskustelua liittyy siihen, minkälaisia aset, äh, miten määritellään nämä maksut ja miten tämä jako, maksujen jako jaata, jaetaan eri virastojen ja jäsenvaltioiden kesken. Komission ehdotuksessa määritellään nämä maksut kahteen luokkaan. Toisaalta on tällainen yhtäläinen maksu, kiinteä maksu, jotka kaikki lääkeoitokset maksavat lääkevirastolle lisätyöstä, joita lääketurvatoiminta aiheuttaa, että keskitysti suoritetaan. Sitten toinen osa maksusta liittyy erityisiin tehtäviin lääketurvatoiminnassa. Nämä rahat jaetaan jäsenvaltioiden ja EMAn välillä sitten näihin kiinteisiin maksuihin ensin. EMA saa jo nyt maksuja lääkeyrityksiltä luvassa näille tuotteista, joten yritykset ovat tottuneet, että saavat tämän laskun aina emalta. Mutta ensimmäistä kertaa virasto joutuu tekemään työtä ei hajautettujenkin tuotteiden kohdalla, koska lääketurvatoiminta josta on sovittu hajautetulla tavalla. Samoin rahoitetaan myös keskitettyjä luvan saaneita tuotteita, joten komissio pyrkii vähentämään kiinteitä maksuja ja komissio ehdottaa, että tai arvioi, että kokonaismenot ovat noin 38 miljoonaa euroa ja puolet näistä tästä rahoituksesta haluttaisiin näillä kiinteillä maksuilla. Ja komission ehdotuksessa annetaan ymmärtää, että kiinteät maksut perustuisivat lääketurvatoiminta tietokantaan, jossa on lueteltu, no, huomaan, että täällä hiukan nyt reagoidaan, tervetuloa uudelle tulokkoille vain, siis ajatuksena on, että otetaan huomioon ne kaikki tuotteet, joita lisätään tähän tietokantaan, ja näin sitten niiden mukaan kerätään rahaa, maksuja ja sitten rahat jaetaan tai tulot jaetaan. Minulla on kyllä hiukan ongelmaa tämän maksun rahankeräämismenettelyn kohdalla. Ensimmäinen hankaluus. En ole varma, että tietokantaan lisätyt uudet tuotteet olisi paras pohja sille, mitä nyt olet maksamaan, koska tietokannassa on useita eri tietoja, esimerkiksi tuo, pakkauskoet, tuotteet jos lääkkeessä on eri kokomuotoja, niin joutuu maksamaan enemmän johtuen tästä pakkauskoosta. Joten minä ehdottaisinkin, ja olen puhunut tästä myös lääkeviraston kanssa, siitä onko tämä toteutettavissa, että maksu, joka yritys joutuu maksamaan, perustuu siihen, kuinka monta luvan saanutta aktiivista ainesosaa on mukana ja sitten maksaa niiden pohjalta. Sitten toinen ongelma on, että kun olen puhunut Euroopan lääkevirastolle lisätyöstä, johon virasto joutuu ryhtymään, niin minusta näyttää siltä, että komissio on ehkä yliarvioinut, ja olisinkin komissiota kommentoivan, te olette mainitsitte 19 miljoonaa euroa. Minä ehdottaisin, että vaikkakin tarkast, Tällaista mitä minä olen ehdotus, näyttää siltä, että olen lisännyt tätä summaa per luvan anto per yritys, mutta itse asiassa minä kuitenkin vähennän tätä summaa, koska on vähemmän luvan saaneita tuotteita tietokannassa, vähemmän luvan saaneita aktiivisia ainesosia ja kokonaissumma, jota ehdotan, olisi 10,6 miljoonaa euroa ja EMAn mukaan tämä riittäisi siihen, että voidaan, voidaan kattaa lisäkulut, joita jotka he ovat laskeneet syntyvän. Kun tarkastelen asiaa, jotkut yritykset jo maksavat maksuja emalle, joten eihän nyt kahta kertaa voida laskuttaa samasta työstä näitä yrityksiä. Minä ehdotan, että vähennettäisiin tätä summaa, keskityttä summaa, joka menee lääkevirastolle. Sitten toinen kysymys, ylimääräiset tehtävät, ai niin, siis tietyt mm, erityismenettelytavat. Sitten kun joku tuote on ma- markkinoilla, tämä on toiminta ei lopu tähän. Usein yritykset joutuvat jatkuvasti valvomaan edelleenkin näitä lääkkeitä. Ehkä säännöllisesti tekevät turvallisuustutkimuksia kyseistä tuotteista. Ja jos jonkun lääkkeen kohdalla on jotakin ongelmaa, se palautetaan esimerkiksi lääkeviraston käsittelyyn, niin silloin tarvitaan kiireellinen käsittely ja tut- pitää alkaa tutkia tätä lääkettä ja sen käyttöä. Komissio kolmea erityistehtävää, myös näitä maksunkeräyksiä, jotta voidaan täydentää tätä keskitettyä mm, maksua maksuosuutta. Yritykset saisivat lobata teitä esimerkiksi ja miet- kysyvät, miksi näitä ylimääräisiä maksuja pitää maksaa. Mutta niillä on myös varsin suuri taakka, työtaakka, ja sitä on tässä uudenlaisen myötä vähennetty kuitenkin. Esimerkiksi TSUR, määräaikaiset turvallisuuskatsaukset, nyt ne antavat vain yhden tällaisen katsauksen suoraan emalle, joten niiden tehtäviä on kyllä vähennetty. Mitä tulee määräaikaisiin turvallisuuskatsauksiin, niin tässä komission on varsin järkevä. Tässä ehdotetaan, että komissio, jäsenvaltiot, EMA jakaisivat tätä taakkaa ja kaikki varmasti hyväksyvät tämän myös jäsenvaltiot. Mutta ongelmakin liittyy tähän kirjalliseen menettelyyn. esimerkiksi tämä Mediator-skandaali, lääke palautettiin EMAan tutk. lisätutkimuksia varten ja komissio ehdottaa, että olisi tällainen kiinteä 160 000 euroa kiinteä maksu ja tämä maksettaisiin yritykset maksaisivat tämän, jotka ovat mukana tässä menettelyssä, ja tämä voi kattaa useitakin yrityksiä, riippuen siitä, riippuen tuotteesta. Jos, jos lääkkeeseen liittyy joku ongelma, esimerkiksi aktiiviset ainesosat ja jaetaan, e, jaetaan eri yritysten kohdalla. Mutta komissio tässä kuitenkin ehdottaa kiinteätä maksua. Ja minun ymmärtääkseni, halusin kyllä komissio tätä selittävän, komissio ehdottaa sitä, että e, erotetaan jäsenvaltiot ja EMA toistaan. 70 prosenttia menisi EMAlle ja 23 prosenttia kuuluisi jäsenvaltioille. Nyt kun olen keskustellut neuvoston edustajien kanssa, jäsenvaltiot tekevät suurimman osan työstä, joka johtuu palautuksesta eikä EMA, joten jäsenvaltiot kyllä sanoo, että no mitä jos me teemme kaiken työn, niin miten EMA kuitenkin saa suurimman osan tästä rahasta. Tämä on iso ongelma juuri tällä hetkellä neuvostossa ja haluaisin komission kommentoida tätä asiaa. En kyllä oikeastaan omassa ajatuksessani muuttanut tätä, en tehnyt mitään tasapaino muutosehdotusta rahoituksessa, mutta tämä on kuitenkin ongelma neuvostossa. Siellä siis todetaan, että tai tämä ei ole oikein, koska esittelijä, jäsenvaltiot yleensä nimettävät esittelijän ja myös yhteisesittelijät nimitetään ja toimivat samassa palautuskysymyksessä. Tämä maksaa paljon rahaa. Jäsenvaltiot sanovat, että se ei mene myös paljon aikaa. Tämä on yksi ongelma. Sitten toinen ongelma. Komissio ehdottaa 168 000 euroa kiinteänä maksuna minä ehdottaisin, että meillä ei olekaan kiinteää summaa näissä palautuskysymyksissä, vaan olisi tällainen asteittainen maksu. Voitaisiin sanoa, että koska yksi palautus tai se sisältää viisi, kuusi ainesosaa ja yhdessä jossakin toisessa on äh, kyseessä vain yksi ainesosa. Siis EMAN johtokunta päättää itse tämän summan, perustaen summan tarvittavan työn määrän Tiedän, että komissiolla on tärkeää, että on jonkinlainen yhteys kannettun maksun ja tehdyn työn välillä, koska tilintarkastus tuomioistuin on tähän asiaan puuttunut. Voisikohan komissio kommentoida tätä puolta? Komissio ehdottaa myös sitä, että jotkut lääkeluokat suljettaisiin pois, ne eivät joutu maksamaan lääketurvamaksuja ollenkaan, ja tässä tapauksessa puhumme mikä sana tämä nyt onkaan. Ei, ei ole kyse lääkkeestä. Mm, eikä näistä hyvin... Niin, niin, homeopaattiset lääkkeet. Tätä sanaa minä tässä hain. He ehdottavat sitä, että rekisteröidyt homeopaattiset yrtilääkkeet eivät ole mukana tässä lainsäädännössä. Nämä yhdyskunnan loppaavat minua varsin vahvasti ja minä olen juuri tehnyt tarkistuksen, haluaisin selvennystä, jos ne ovat rekisteröityjä homeopatisia lääkkeitä, niin silloin ne eivät joudu maksamaan tätä lääketurvamaksua, samoin mikroyritykset vapautetaan, mutta näin ei ole niiden sen lääkkeiden kohdalla, jotka, joilla on lupa. Niin kuin keneskin lääkkeet, ne ovat lääkkeitä, joita yleisesti käytetään, ja ne ovat saaneet tämän vähennyksen komission ehdotuksessa. Minä haluaisin kysyä komissiolta geneerisistä lääkkeistä, korvista lääkkeistä, koska te ehdotatte, että vähennettäisiin lääketurvatumaksuja näiden kohdalla. Mutta kun minä kysyn asiaa lääkevirastolta, nehän saavat nyt 25 prosentin alennuksen teidän ehdotuksenne mukaisesti puhuin siitä, miten haluan muuttaa tätä kiinteämaksua? Geneslääkkeet hyötyisivät myös tästä kiinteämaksumuutoksesta, koska ne eivät enää joutuisi maksamaan per pakkaus, vaan maksaisivat aktiivisten ainesosien mukaisesti, joten tässä ne voittavat. Mutta kun kysyin asiaa emalta, kuinka paljon palautuksia tulee kenestä lääkärin kohdalla, he sanovat, että yli puolet 2009, 2000, 9-11 tuli näiltä yrityksiltä juuri. Siis korvalääke lääke ei, ei tarkoita sitä, etteikö niihinkin liittyvissä turvakysymyksiä pitää tutkia, että minä sitten kyllä ihmettelen, miksi tällainen vähennys myönnetään tässä palautusprosessissa, jos ne kuitenkin aiheuttavat, niin kuin näyttää siltä, suurimman osan toimista, jotka liittyvät näihin palautuksiin. Haluaisin myös ymmärtää eron yleisen genesten lääkkeiden käytön välillä, koska jos yritys haluaa näin tehdä, joissakin maissa jotkut korvat lääkkeet ovat yleisesti käytössä, muualla taas ei. Minä nimenomaan ymmärrä tätä kohtaa ja haluan sitä komissiota selittää, koska meidän pitää selventää maksujen lukumäärä. Sitten vielä lopuksi meidän pitää sopia asiasta aika nopeasti, koska niin kuin sanoin, meillä on jo laki voimassa, jonka parissa on tehty paljon työtä, tai mitä vielä rahoita tällä hetkellä. Tähän on mennyt jo kaksi vuotta. Ja nyt sitten tätä yritetään nopeasti viedä läpi ennen vaaleja neuvostossa. Ymmärtääkseni asiat ovat nyt hiukan nopeutumassa. Niin minun ymmärtääkseni kaikkein hiljattaisin neuvoston kanta oli, että kanta, neuvosto haluaa poistaa keskitetyt maksut. Aha, tästä EMAn maksusta tästä kuin viime viikolla. Tämä tarkoittaa sitä, että EMAn tekemä työ lääketurvatoiminnassa ei, ei saa mitään rahoitusta. Onko tämä totta? Haluaisin komissiolta tietoa. Ei mielestäni ole kovinkaan loogista, että halutaan päästä eroon keskitystä osasta maksua. Me tarvitsemme molempia, tarvitaan lisärahoitusta jäsenvaltioille ja emalle ja yleensä tämä pitäisi jakaa tasaisesti kahden tahon kesken. tässä sääntelyprosessissa, jota me olemme rahoittamassa. Ensi vuonna Taistaan sen jälkeen komissio ehdottamaan kolmatta asetusta lääketurvan maksusta, jolla rahoitetaan enemmän toimintaa, joten mietinkin, että nyt tarvitsisimme nopeaa ratkaisua ja jos haluamme vallankumouksen muutoksia tehdä, niin voisimme odottaa sitten vielä pari vuotta, kun tarkastelemme kokonaisuudessaan enemmän rahoitusta. Siksi meidän täytyy päätyä sopimuksen. Tiedän, että jotkut kollegat eivät ole tyytyväisiä aikatauluun, joka on varsin tiukka. Olen tarkistusten aikarajan piti olla huomenna, nyt se on perjantaina tällä viikolla, mutta jos me haluamme sopia asiasta parlamentissa tällä kaudella ja haluamme tarvitaan ajan myös trilogille ja niin edelleen, niin tämä pitäisi ottaa käsittelyyn jo huhtikuun täysistunnossa jos yhtään hitaammin toimitaan, niin silloin tämä lainsäädäntö ei houdu tällä kaudella. Se pitää pitää mielessä. Kiitos. Dank, Linda. Und ich möchte jemand... Kiitos, Linda. Ja haluaisin toivottaa täällä jonkun joukkoomme. Tekijä palaa aina paikalle, eli Ken Collins, minun edustajani, joka on leimannut tätä valiokuntaa kovastikin vuosien mittaan. Hän istuu tuolla Dagmarin vieressä. Tervetuloa Ken Collins tänne joukkoomme ja minua ilahduttaa kovasti, että tulit käymään. Ja nyt sitten varjoesittelijät eh, Pilar Ajuuso ensin. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitäisin Rovan Mäkävän ja hänen mietinnöstään ja hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut ja se tosiaan toimii erinomaisesti varjostelijoiden kanssa. Olen samaa mieltä käytännössä kaikesta, mitä Linda sanoi. Ja sanon, että siitä, että yhteisesittelijät ja muut esittelijät saavat korvauksen työstä, jota tekevät. Pitäisi myös laskea nämä maksut aktiivisten ainesosion mukaisesti, eikä pakkausmäärien mukaan, niin kuin komissio ehdottaa, ja se seikka, että on 70 päivää emalla aikaa. No, tämä on hyvä ehdotus. Sitä saisi sen pitää tutkimus suorittaa ja sitten olen samaa mieltä siitä, mitä sanottiin kenestä lääkkeistä. Korvaavia lääkkeitä pitäisi sulkea pois, varsinkin kun tämä aiheuttaa työtä. Lääkevirastossa joutuu laatimaan lisää raportteja. Niiden pitää myös osallistua näihin maksuihin. Sitten mitä tulee vuosittaisen maksun no, lisäämiseen. Tämä on mielestäni vähän liiallista, mitä esittelijä on ehdottanut, niin kuin sanoinkin hänelle jo aiemmassa kokouksessa. Me haluaisin, että komissio selventäisi kriteeriä, jota he seuraavat, kun laskevat tämän summan, ja erityisesti ottaisi ottaisin huomioon se, että komissio aikoo muuttaa lääketurvallisuuslainsäädäntöä jatkossa. Lopuksi on tärkeää, että ei kaksinkertaista maksuja ja selkeästi erotetaan tehtävät, jotka ovat yksinomaisesti eman aluetta ja jotka tarvitsevat rahoitusta ja sitten jotain ne, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuteen. Tämä on mielestäni tärkeä asia, erityisesti kun puhutaan rahoituksesta. Mutta sitten sitten pyytäisin samanlaisia vastauksia ja selvennyksiä komissiota niin kuin esittelijäkin äsken. Kiitoksia. Liberaalien spricht. Kiitokset äh, Antonia Parvanova liberaalien nimillä. So to congratulate. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Ja me luotamme kaikki todella lujasti siihen tapaan, millä hän työskentelee varjoesitteiden kanssa – ja meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä aikaisemman ää, äh, lääketurvatoiminnan asian parissa. Ja se, että tämä nyt myöhästyi komission taholla näiden kahden asian yhdistämisessä, siitä huolimatta me kykenemme viemään asian vielä tällä vaalikaudella päätökseen. Toivottavasti voimme hieman painostaa neuvostoa ja varmaankin meidän täytyy hieman neuvotella etukäteen. Haluaisin kuitenkin mainita, että kaikkein tärkeimmän asian pitäisi olla parantaa yksinkertaistamista ja avoimuutta. Tässä on ollut hieman jännitteitä ja erilaisia mielipiteitä siitä pitäisi olla erilaiset maksut teollisuudelle ja onko tässä tiettyjä eturistiriitoja. Mutta tämä on työ, jota on tehtävä ja tässä on paljon samankaltaisia käytänteitä, eikä minusta ole mitään eturistiriitaa siinä, että maksaa palveluista. Luonnollisesti tämä täytyy rahoittaa hyvällä tavalla, ei budjetista vain, vaan myös niistä, jotka tätä käyttävät. ja sitä, että maksettaisiin näistä aktiivisista ainesosista. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, koska tämä tulee luomaan ongelmia, mikäli se perustuu vain pakkauskokoon. Meidän täytyisi huomioida myös se, että tässä pitäisi suhtautua samalla tavalla geneerisiin lääkkeisiin. Minä haluaisin mieluummin vuosittaisen kertamaksun, koska tämä pakkauskoon tavallaan käyttäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti tiettyihin jäsenvaltioihin. Mutta yleisesti ottaen voimme jatkaa tätä työtä, jota yhdessä teemme näiden asioiden selvittämiseksi. Olisi ehkä hyvä kuulla myös komissiota hieman arvioita, jos heillä on niitä, mikä vaikutus olisi, mikäli käytetään tätä kahta erilaista lähestymistapaa. Mielenkiinnolla odotan jatkoyhteistyötä Mäkävänin kanssa ja olen vakuuttunut, että viemme asian hyvällä tavalla päätökseen. Kiitos. Marina Kudakis seuraavana. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Lindaa hyvästä työstä tähän mennessä. Tämä on vähän tämä bumerangi. Tämä palaa aina takaisin tänne vähän painajaismaista. Ja nyt näistä tupakka-asioiden jälkeen teet vielä loppuun saakka töitä täällä. Olen vähän huolestunut siitä, että pitäisi tehdä nopeaa mietintö tästä. Kun kukaan ei ole mistään samaa mieltä, että tämä on vaikea kyllä nyt saada kaikki tähän mukaan, koska aika monia näkökulmia tähän liittyy. Ja minua huolestuttaa muutamat asiat tästä maksuja. mutta voi olla, että lähivuosina tulee jotain uutta taas sitten. Joten kähdetään nyt sitten paljon rahaa tähän, että tehdään nopeasti tähän tämä tekemiseen, ja sitten se muuttaa taas muutaman vuoden päästä, koska tätä ei muuten pysty käyttämään. Täällä on tiettyjä asioita, joista olen huolestunut, että maksujen pitää olla suhteellisia. Ja kyllä komissiolla tässä on vähän toisenlainen lähestymistapa. Joten meidän pitää huolehtia, ettei pitää kaksoismaksua synny. Tämä perustuu ehkä vuoden 90-luvun EMA-järjestelmään. Ja ehkä sitä tällä hetkellä toimii kovin kovin saattaa ottaa ongelman ja tuo sitä, että aktiivisia aineita ja mm, niistä jotta maksoi sitten myöskin nämä homeopaattiset ja geneeriset lääkkeet. Olen vähän huolestunut siitä, että kuinka myöhemmin sitten komissio voi asettaa maksuja. En tiedä, kuinka tämä nyt voidaan sitten hallinnoida. Mutta uskon, että esittelijäkin saa hyvän miten aikaisin, jota voimme tukea. Kiitokset. Sitten äh, Guani, missä ole Susa. Obrigada, presidente. Eh, eu vou ser eh, muito breve. Kiitos. Äh, puhun ihan lyhykäisesti, koska tässä asiassa on hyvin paljon näkökulmia, joissa oikeastaan vain tarvitaan hieman selvennystä, kuten esittelijä tässä itsekin sanoi. Haluaisinkin kiittää Lindaa. Pidän hyvänä hänen tekemänsä työtä. Minusta tuntuu kuitenkin, että meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, koska tässä on niin paljon erilaisia elementtejä, jotka on huomioitava – komission ehdotusta on minun mielestäni meidän ehdotustamme kautta selkeästi parannettu ja myös selkeytetty. Nämä tietyt asiat, joita komissio ehdottaa, ovat hyvin epäselviä ja ne ovat tässä esteenä meidän pitää välttää esimerkiksi päällekkäisiä maksuja, varsinkin PK-yritysten kohdalla. Ja meidän, meillä täytyy olla myös äh, mahdollisuus äh, antaa esimerkiksi pitempiä maksuaikoja, jos jokin yritys joutuu maksuvaikeuksiin näiden maksujen vuoksi silloin niiden täytyy saada myös enemmän maksuaikaa. Eihän tässä ole tarkoitus tehdä yritysten elämää vaikeammaksi näillä maksuilla, ja ainakaan pk-yritysten kohdalla. Sen vuoksi näitä pitäisi hieman vielä tarkastella. Ja minä olen huolissani nimenomaan pk-yritysten asemasta, koska jos maksut ovat liian kovia, silloin ei voida, esimerkiksi mikroyritykset eivät enää voi tuoda uusia lääkkeitä markkinoille. Minä toivon, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötämme. Ja meidän täytyy katsella myös, miten tämä ehdotus suhtautuu myös tuleviin ehdotuksiin ei komission pitäisi nyt tuoda enää uusia ehdotuksia tällä kaudella, koska meidän täytyy nyt hoitaa tämä asia loppuun. Muuten tämä keskeytyy, emmekä me tiedä yhtään mitään sitten, mitä tälle tapahtuu ja kuinka tässä mennään eteenpäin. Dagmar Ja sitten Dagmar I'm not doing anything.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 Sind die Techniker schon unterwegs? tulossa paikalle. No, now, now it doesn't, now it's better here. No, tämä on kyllä parempi. Joku ne vaan että minä istun Kenin vieressä. Tämä on varmaan se ainoa syy sille. Niin, kollegat, tämä on vaikea ehdotus. Ja kun katsoo komission suuntaan, niin Olisimme saaneet tämän ehdotus aikaisemmin, niin tämän komission syyt olemme näin myöhässä. Alun perin saimme ehdotuksia, joissa oli ihan hurjia lukuja ja ehdotuksia. En tiedä, oliko se sitten komissio vai EMEAn vika, mutta nyt tähän ehdotukseen sitten, joka on parhain, voiko alkaa ennen liian aikaiseksi. Jotkut näistä ajatuksista eivät ole hyväksyttävissä. Eivätkä myöskään ne ajatukset olivat kovinkaan johdonmukaisia. Toivottavasti Linda McEvanin mietinnöllä ja kaikilla tarkistuksilla teemme tästä vähän johdonmukaisemman. No katsotaanpas muutamia osia. Kun puhutaan lääkevalvonnasta, niin tässä puhutaan mahdollisesta uhasta kansanterveydelle. Me puhumme tässä signaaleista, jotka tulevat lääkkeistä. Ja tämä poissulkee homeopaattiset ja muut osat, kuten oikein totesitkin Linda. Kun puhutaan vaikka yrtit, ja joita, joita on käytetty, on ilman muuta selvää, että todennäköisyys signaaliin on melkein nolla, me no, ainakin lähellä nollaa, joten tämä pitää ottaa huomioon. Kuten lainsäädännössä pitäisi tehdä, mutta näin ei minun mielestä ole tehty. Kun puhutaan lääkevalvonnasta ja julkisen terveyden aspektista, niin tässä ehdotuksessa ei mainita missään, että se on kansanterveysasia. Tässä julkisviranomaiset on jätetty pois, tavallaan syrjää, niillä ei ole mitään vastuuta. Näin voidaan tehdä, mutta se on vastuupuolelta väärin meidän pitäisi katsoa myöskin tämän, tässä yhteydessä kansallisia auktorisointimenettelyjä. No tiedämme, että se on keskittyä. Mutta tästähän nyt ei puhuta. Tässä puhutaan myöskin monista mm, hyväksyntämenettelyistä, joista tiedämme, että saattaa olla okei, okay, mutta ehkä eivät ole. Ja tässä viitataan enemmän myöskin vanoihin tuotteisiin ja myöskin generisiin tuotteisiin. Tämän takia vähennys geneerisille tuotteille ihan naurettava. On mutta selvää, että mitä vanhempi tuote on, ja tämä kuullaan myöskin EMEALta, sitä enemmän signaaleja saadaan. Tämä on ilman muuta selvää. Ja mitä enemmän tuote on ollut markkinoilla, sitä todennäköisesti se on geneerinen sitten, koska sen patentti on rauennut. Eikä ei tarvitse paljon mielikuvitusta, että todetaan, että geneerinen tuote saattaa antaa saman signaalin kuin alkuperäinenkin tuote. Miksi pitäisi vähentää sen maksuja? Minä en näe mitään syytä tälle. Sitten muut maksuvähennykset. PK-yrityksille selkeä vähennys. Ja edustaja Susa mainitsi tämän. Ja jotenkin sympatia minulla on kyllä tätä suhtaan, mitä hän sanoi. Mutta komission määritelmä on ihan outo. olisi parempi viitata pk-yrityksiin tai tulla pieniin laboratorioihin tai yrityksiin tai viitattaisiin tuotantomäärään, mitä tuotteella on, mutta ei tällaista määritelmää niin kuin täällä on. Ja sitten kun puhutaan rahoituksesta eri osien suhteen, minusta vuosimaksu on hyvä ajatus. Mutta kiinteä vuosimaksu on vain silloin, hyvä artiklassa 7. Jos on myöskin tämä maksu, maksettavan yksikön määritelmä hyvin tehty. Ja Linda teki tämän, koska miljoonia saattaa olla vaikutus jollain tuotteella, tai eikä niinkään tällä pakkauskoolla. Jos katsotaan vuosittaista kiinteää maksua, mitä katsoa tätä yksikköä myöskin, mistä maksu, maksu esitetään. Ja meidän pitää myöskin katsoa summaa sen mukaisesti, joten pitää olla selkeitä tapoja myöskin vähennyksille ja, ja eritellä tuotteita toisinsa nähden. Minulle on tärkeää se kysymys, kuka tekee työn. Ja kun eilen puhuttiin täällä Emeän kanssa, jotkut ehkä teistä ei ole paikalla, kun täällä oli heidän johtajansa Rasi. Tämä oli hyvä keskustelu. Mutta koska yksi hallintoneuvoston edustajista totesi, ja myöskin parlamentin edustaja totesi siellä, että myöskin hallintoneuvostolla pitää olla oma sanansa sanottavana maksuasiassa. Ja minä totesin selkeästi, että tässä lainsäätäjä on parlamentti ja neuvosto. Eli ei kansalliset EMEAn osat. Ja kun katsotaan sitten tätä asiaa, niin kollega Jani Kudakis mainitsi tässä kirjakohdusta toimivallasta oli säädöksiä varmaankin. Tämä on hyvä tapa toimia kyllä tässä, muuttaa tätä Tiedän, että tietyt jäsenvaltiot ja muut eivät halua sitä. Mutta jos halutaan tehdä se telekoimun säädöksin, niin voidaan tehdä se vain parlamentin tapojen mukaisesti. Ja kuten olemme aika usein olemme epäonnistuneet menneisyydessä pysäyttämään delegoituja säädöksiä, meidän pitää olla varovaisia tämän suhteen. Minä uskon edelleenkin, että delegoidut säädökset ovat hyvä asia, mutta ne pitää tehdä sitten vedenpitävästi. Mitä tehdään sitten laustopyyntöjen suhteen? 160 000 euroa laustopyynnöstä on, kuten tiedämme kaikki, se on keksitty vaan, tämä summa. Olit rehellinen ja totesit, että, että kaikki tämä oli vain otettu vain täältä jostain hatusta. Mä tuhannet tunnit, mitä se on käytetty. No, meidän pitää tehdä ensinnäkin niin, että täällä on tiettyjä laustopyyntöjä, jotka ovat tarpeen, mutta myöskin laustopyyntöjä, jotka eivät ole tarpeen. Ja jos kansalliset viranomaiset haluavat päästä irti vastuusta. Ja tässä pitää tehdä erottelu kansallisen ja keskeytyn hyväksymysmenettelyn välillä kansallisella tasolla on paljon vastuuta kannettavana. Mutta myöskin tämä vastavuoron tunnustaminen sen lisäksi vielä. Eli pitääkö heidän osallistua kuluihin? Kyllä, heidän pitää osallistua, koska kyseessä on kansanterveys. Ja samanaikaisesti uskon, että kansallinen viranomainen, joka tekee laustapyynnön EMEAlle ei voi olla sitten esittelijän tai varaesittelijänä. Tämä on eturistiriita, jota emme voi hyväksyä. Joten tässä pitää olla selkeä linja. Sitten vielä, kuka tekee työt? Me voi sanoa, että emme tekee kaiken. No, emme näitä välittäisi sitä niin, mutta, mutta meidän pitääkin todeta, että jäsenvaltiot ja kansalliset viranomaiset, heillä on oma sanansa sanottavana, ja he voivat olla esittelijöinä ja voivat saada myöskin korvauksen työstään. Kyllä, voidaan tehdä näin, mutta sitten haluaa kuulla, mistä he saavat korvauksen. Ja haluan, että se on selvästi todettu, kuinka monta tuntia he tekevät mitäkin työtä. Eli selkeä kuitti työtunneista ja sisällöstä. No nyt kansallisviranomaista on toteutettu, että EMEA ei tee tätä myöskään. No EMEA on julkis viranomainen, kantaa tehtävää muille. Tietenkin EMEA voisi tehdä sen yksinkin, ilman muuta, helposti. Mutta jos kansallisviranomaiset osallistuu työhön, mikä on hyvä, niin sitten heidän pitää tehdä tämä myöskin reilusti. Kuinka voidaan määritellä sitten summat? Linda totesi ja Linda otti sitä summan pois ehdotuksesta, että meidän pitää katsoa tätä asiaa vielä meidän pitää katsoa myös sitä, että kuinka laustopyyntöjä sitä käsitellään. Meillä saattaa olla laustopyyntö, joka koskee vain yhtä tuotetta, mutta saattaa myöskin vaikka koskea tuhatta tai kahta tuhattakin tuotetta, joten meidän pitää katsoa tätä hyvin varovasti. No niin, tämä kaiken yhteenvedot omaisesti. Meidän pitää olla varovaisia, että saamme erotuksen oikean suuntaiseksi. Ja tiedämme, että säästötoimenpiteet tai mitä jäsenvaltiot esittävät meille säästötoimenpiteinä, tarkoittavat sitä, että kansallisilla viranomaisilla on vähemmän varoja ja he luovat sitten eurooppalaisesta budjetista yhteisrahoitusta No tämä ehkä ole se tapa, millä pitää toimia. Tähän meillä on rakennerahastovaroja käytössä. Mutta tämä on käynyt joka on hyväksytty jo liian kauan tämä menettelytapa. Ja nyt ovat tulleet sitten ahneeksi hallintoneuvostossa pari jäsenvaltiota, jotka ahneeksi myös oma jäsenvaltioni, ja meidän pitää katsoa tätä. Joten meidän pitää katsoa selkeästi, mitä laustopyyntö maksaa, mitä, mitä julkinen taho maksaa tästä, se on kansanterveysasia, ja sitten mitä maksat yritykset, ja mitä maksetaan kullekin kansallisille esittelijöille. Ja myöskin, eikä voida ottaa mukaan esittelijää sitten pyydön esittäneestä virastosta. Ja Linda halusi myöskin tietää tärkeää, mitä tässä katsotaan. Meidän pitää todeta selkeästi, että EMEAN pitää tehdä myöskin kirjallista tutkimusta asiasta, jottei kirjallista tutkimusta enää yritysten tarvitse tehdä, vaan tällä kiinteällä maksulla katettaisiin monet yritykset, jotka eivät ehkä koskaan auttaneet signaalia. Joten heidänkin pitää saada jotain sitten tälle vastinne tälle rahalle, jos eivät koskaan näitä ongelmia muutoin. Eli tarkistuksiakin voitaisiin esittää vielä tähän näin muutama kommentti. Ehkä voisimme ainakin perjantai-illan tähän käyttäväksi. Tiedän, kuinka kovasti teet kyllä töitä, mutta perjantai-ilta antaisi meille hieman toiminnan mahdollisuuksia näiden suhteen. Kiitoksia. And now the commission, please. Who wants first? No niin, komissio. Uh, thank, you, for, <coughs> thank you, Chair. Thank you. Kiitos uh, puheenjohtaja. Ja kiitokset uh, esittelijälle ja varjoesittelijöille Suurin osa näistä ehdotuksista tässä mietinnössä eivät ole mitenkään ongelmallisia komission mielestä tässä vaiheessa. Haluaisin kuitenkin 3, 9, 12, 13 ja 14 tarkistukset, otan ne esiin. Mitä tulee generisten lääkkeiden liikkeiden osioihin tarkistukset 3 ja 9. Tämä tällainen kertamaksu ei ole oikeutettu. Me ehdotamme 20 prosentin vähennystä näistä. Ja tämä kysymys koskien näitä geneerisiä lääkkeitä ja niiden käyttöä. Tässä on kysymys yrityksen omasta valinnasta. Tämä on yhteen sopiva lääketurvalainsäädännön kanssa ja niiden periaatteiden kanssa, koska näillä tuotteilla on ihan hyvin määritelty profiili. Ja useimmitähän tässä on kysymys laajemmista toimijoista. Tällä hetkellä vähennykset ovat jo 75 prosenttia nykyisestä vuosittaisesta maksusta autorisoidulle tai luvallisille tuotteille. Ja meidän mielestämme ei olisi sitten johdonmukaista jos kansallisesti päätettäisiin eri tavalla. Mutta geneeristen lääkkeiden maksun vähennys liittyen eh, myös tähän turvallisuusprofiiliin, jossa niitä pitäisi kuitenkin eh, kohdella samoin tavoin kuin tuotteilla, joilla on vastaavanlainen eh, turvallisuusprofiili. Eli tässä ei lähdetä yleismaksuja vähentämään, vaan tässä on kysymys vain tästä kertamaksusta. Sitten tarkistus 13. Tässä me haluaisimme, että tässä lainsäädännössä tekstissä ei olisi mitään summaa, vaan tässä olisi eman arvio ja tämä tällainen kustannusperusteinen lähestymistapa tapa olisi parempi, kun ei olisi ei prosenttiosuutta eikä summaa. Ongelma on ollut saada kaikki nämä tiedot emalta ja jäsenvaltiolta ja pyrkiä sitten sen pohjalta laatimaan lopullisia ehdotuksia. Mitä tulee tähän vuosittaiseen kertamaksuun, joka nousisi 60 kulteen, tarkistus 14. Me emme tätä pidä hyvänä. koska me haluaisimme myös painottaa, että on erilaisia muuttujia, jotka on huomioitava ja esimerkiksi nämä arvioitavat yksiköt eivät ole pysyviä ja vakaita. Ja sen vuoksi komissio voisi arvioida tätä vuosittaista maksua ja delegoidut ja säädökset ovat tässä se avain. Esimerkkinä, kun me ryhdymme laskemaan näitä tuotteita, niin kysymys on noin puolesta miljoonasta tuotteesta. Ja tämä laskee 30 000, jos otamme huomioon äh, esittelijän ehdotukset siitä, miten muutetaan määritelmää tästä yksiköstä. Ja silloin äh, koko tämän kattavuus laskisi 90 miljoonasta 10 miljoonaan. Mitä tulee maksujen määräaikoihin, tarkistus 12 eli 16 päivää siitä, kun raportti on tullut meidän mielestämme tätä ei tarvitsisi muuttaa. Jäsenmaksujen tai jäsenvaltioiden maksut ovat eman ja jäsenvaltioiden välinen asia. Esimerkiksi eh, eman yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa helpottaisi ja joustavoittaisi tätä. Tätä voidaan toki myöhemmin muuttaa, mikäli tarvitaan. Sitten muutama kysymys, johon haluaisin vastata mitä tulee esimerkiksi työn jakamiseen, Emassa tilanne on nyt muutenkin selkeämpi vuosi tämän käynnistymisen jälkeen Eman sivuilta. Näkee, millä tavalla komitea toimii ja mit, ketkä sen ovat jäseninä ja myös mitä se tekee. Tämä täytyisi kaikki nähdä tämän ehdotuksen valossa sinne, miten asiat määritellään. Jäsenvaltioiden virastot ovat tuottaneet lisätietoa ihan näinä viime viikkoina ja toivon mukaan löydämme oikeanlaisen tasapainon siinä, kun pyrimme varmistamaan EMAN ja kansallisten virastojen yhteistyön. Olemme samaa mieltä siitä, että nämä Yrtit ja homeopatia jätettäisiin tämän ulkopuolelle. Neuvoston työryhmän asiantuntijat miettivät jossain vaiheessa sitä, että onko tämä kertamaksu oikea, mutta tämän hetkessä työvaiheessa olemme palanneet raiteille – Ja jäsenvaltiot ovat myös sopineet siitä, että olisi tämä kertamaksu ja sitten kertamaksun ja palvelumaksun yhdistelmä. Tässä vaiheessa on hyvä, että EMA ja kansalliset virastot valmistelevat tätä suurempaa lainsäädäntöä. Mutta tämänhetkinen kehitys, tämänhetkiset kehityskulut neuvostossa ja täällä ö, ovat aika hankalia sen vuoksi, että tässä on niin paljon asioita liittyen kerättyyn tietoon, kansallisten virastojen eri näkemyksiin, lähtökohtiin. Ja tilanteet vaihtelevat jäsenvaltioittain. vielä lopuksi me haluamme tehdä mahdollisimman läheistä yhteistyötä ja, ja, ja toimitamme teille mahdollisimman paljon informaatiota, että voimme tukea teitä tässä työssä. Kiitos ja sitten Linna Kevään vielä. Ole hyvä. Thank you, I'm glad the council's now... Kiitoksia. Niin, oli ehkä tyhmää poistaa tämä kiinteä maksu, mutta pitää muistaa, että neuvostoa, jos tämä maksaa paljon, niin niin kyllä tietenkin jokaisen ottaa, ottaa kai mukaan tähän. Ja he totesivat, että he eivät ole kuitenkaan samaa mieltä. No, ei saa olla sitten tyytymätön, jos, he, jos ne joutuu maksamaan. Edustaja Ajusolle haluaisin vielä todeta, että en vastusta sitä lisäystä maksussa yrityksille. Päinvastoin, komissiori totesi, jos muutamme yksikkömaksun käsitettä, niin onko sitä aktiiviset käsitteet vai niin. Oikeastaan kokonaismäärä on puolet sitten. No en saanut lukuja komissiolta, mutta haluaisin oikein lukuja, mitä keskimääräinen yritys maksaisi, mutta maksaisi tietysti vähemmän. Jos katsotaan sitten tätä selvitystä, niin, niin sitten 86 60 euroa mennä, mennä sen alaspäin. Ja kun puhuin Eman kanssa, niin, niin komissio oli jo oikea siinä, että Ema arvioi, että he ovat jotkut näistä tehtävistä, vaikka lääkevalvonnan toimista, jo olemassa olevilla budjettivaroilla. Että he ottavat tietyt ekstrakulut pois, siis signaalien toteaminen, joita ei ollut mukana tämän uuden lainsäädännön yhteydessä, on otettu pois. Ja tästä puhuin Eman kanssa. Ja sitten on meille 10,4 miljoonan euron luvun, eikä 19 miljoonaa. Eli olemme vähentäneet jo 50 prosentilla määrää, joka EMEA saa. Kyllä varmaankin neuvostolle tämän pitäisi olla ihan soveltuva, eikä pitäisi pyrkiä etsimään lisää. Emme lisää siis yritysten maksumäärää, vaan vähennämme sitä. Totta kai EMEAlla on myöskin tehtäviäkin tehtävänä. Vielä sitten järjestän huomenna sidosryhmien kanssa kokouksen tämä tiedoksi varjoesittelijöille ja muille 3.30. Jos haluatte osallistua siihen sidosryhmien kanssa käytämään kokoukseen, niin tervetuloa. Ja sitten geneeriset ja kiinteä Geneeriset maksaa sitten enemmän, jos tämä katsotaan pakkauksen mukaan. Mutta jos aktiivisten ainesosien suhteen, niin maksavat vähemmän. No, Tämä ei ole loogista, koska tulee vain kaksoisalennus heille, ehkä tätä voitaisiin katsoa tai vaikka yksikön mukaan, josta peritään maksu tai joku muu tapa. Ehkä tätä voitaisiin vielä tarkentaa. Takvar Roth Perendille vielä, että luotaisiin jäsenvaltioille kannustimia, että siirrettäisiin omaa työtä emalle ja vähennettäisiin omaa tutkimusta ja kuluja kuulleet, että jotkut jäsenvaltiot lähettävät tällaisia hajautettuja tuotteita enemmänkin tänne. Kyllä tämä on huolenaihe. Ja myöskin, mitä tapahtuu mediatorin suhteen, tämäkin on huolenaihe. Emme halua mitään, myöskin sitä haittaakaan siitä jäsenvaltioille, että he lähettävät tuotteita emalle. Jos he tuntuvat, että rangaistaan, että maksamaan siitä lähettämästä lähettämisestä. Me katsotaan, mitä tulee Meitorin suhteen. Me kaikki puhuvat, että Meitorin kanssa oli ongelma, mutta mitä ne tapahtunut sitten, koska ei ole mitään muodollista menettelytapaa tehdä jotain, vaikka kaikki puhuivat asiasta. Kaikki vaan sanoivat, että tämä ei ole minun ongelmani. Näin tapahtui mediatorin kanssa. Ja lopuksi ranskalaiset jäävät yksin tähän. Tässä ei ollut kenenkään ongelmaa. Tämäkään ei ole hyväksyttävissä. Haluamme järjestelmän, jos eläkkeen kanssa on ongelmia, välitämme tiedon ja sitä, että kerrotaan ja katsotaan yhdessä asiaa. Olen puhunut eman ja lääkevalvontaihmisten kanssa, niin tällä hetkellä lähdetään sellaiset tuotteet, jotka ovat, jos ei ole maksuja tai sitten siinä myöskin esittelijänä. Ja jotenkaan teitä ilmaiseksi. Eli jos voi olla mukana esittelemässä, ja siellä on tiedot saatansa, tavallaan silloin joutuu tämä uudestaan tämä tie, työ, tämä tiedon kerääminen, joten pitää katsoa asiaa varovaisesti. Emme halua rangaista heitä, koska tämähän on myöskin kansanterveyden kysymys. Eli jos meillä on järjestelmä, joka jakaa työtaakan, ja se on looginen, Minusta tämä vaikuttaa aika selkeältä kuitenkin. Kuka tahansa konsultti, joka täälläkin istuu nyt, joka tekee jotain tehtäviä, hän antaa tämän sen työ, tarvitsee näin monta ihmistä tähän näin, ja annan, annan laskun tästä sitten. Tämä vaikuttaa ihan loogiselta en tiedä, miksi sitä voidaan tehdä muussakin työssä. Eikä kyllä emän, emän pitäisi myöskin arvioida työn määrä. Ja tämä kirjallisuuden arviointi on jo ulkoistettua. Eli kyllä heillä pitää olla arvioita siitä, kuinka monta henkilökunnan jäsentä on mukana tässä työssä. Tai... Emme halua laustopyynnöllä mitään kiinteämaksua, vaan he pitäisi tehdä työn mukaan. Ja myöskin, että tekevät työn heille pitäisi maksaa. Tällä hetkellä komissio ottaa tämän kaiken rahan ja jakaa sen jäsenvaltioiden ja eman kesken puoliksi. No, tämä ei ole loogista. Eli ne, jotka tekevät työn, heitä pitäisi palkita. Tätähän tilintarkastajatkin ovat pyytäneet. Tämä on siihen loogista. Toivottavasti neuvosto ja työryhmän kanssa voimme saada nyt jotain järkeviä tuloksia. Kiitoksia edustaja Kudakisille niin me todettiin alun perin komissiota että tämä on helppo asia, tämä EMA on mukana, tämä menee nopeasti, mutta sitten lopuksi kukaan ei ollut samaa mieltä, EMA, EMA ei ollut komissio eikä jäsenvaltiot, valtiokaan ollut samaa mieltä. On vähän turhauttavaa, että jäsenenä huomiota, että olemme odottaneet kaksi vuotta esitystä, että kukaan ei hyväksy sitä. Meidän pitää kirjoittaa se uudestaan että saadaan jonkunnäköinen hyväksyttävä tulos aikaiseksi. Toivottavasti voimme tehdä näin ja toivottavasti ihmiset ovat järkeviä tässä. Ja tällä tavoin voimme pysyä aikataulussa. Ja kuten edustaja Perin totesi, tämä on kansanterveyden kannalta tärkeä ehdotus. Meidän pitää saada tämä ehdotus oikein ja järjestelmä toimimaan. Eikä jos teemme järjestelmän, niin tehdään se kerran, kerralla kunnolla. Linda? Kiitokset Linda erityistoiveesta. Tarkistusten määräaika on kello 18. 8. marraskuuta. Ja äänestämme 27. 28. marraskuuta, tai keskustelemme niistä valiokunnassa silloin, ja sitten äänestämme 17. joulukuuta valiokunnassa. Ja mahdollisesti huhtikuussa täysistunnossa. Eli tässä on hyvin tiukka aikataulu, jonka puitteissa meidän pitää toimia. No niin, hyvä. Täällä on päässeet loppuun. Ei, kun emme vielä olekaan päässeet. Meillä on vielä kohta 15 eläinten terveys. Ja alle suussa kartti Kalliotardin puolesta. Ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä Rova Liotar vilpittömästi pyytää anteeksi, että ei voinut henkilökohtaisesti tulla paikalle keskustelua varten. Hänen työryhmänsä on kyllä täällä ottamassa ylös kysymyksiä väittämästä edelleen hänelle. Siksi ei mene nyt liikaa yksityiskohtiin pidän kiinni näistä pääkohdista mietinnössä. Kun näette tämän komission ehdotuksen koskien eläinterveyttä koskevaa asetusta. Tässä on valtava määrä artikkoja. Tässä pistää ensin silmään. Esittelijä on tietoinen siitä, että kyseinen asetuksen pitäisi pyrkiä koordinoimaan yksinkertaistamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä koskien eläinterveyttä, jotta voitaisiin vähentää monimuotoisuutta ja varmistaa, että kaikkea noudatetaan johdonmukaisella tavalla. Hän on myös tietoinen siitä, että tämä vahvistaa yli 40 direktiiviä eläinten terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Ja tässä tulee yksi ehdotus, mutta hänestä on vaikea kuitenkin ymmärtää sitä, että kyseinen ehdotus 260 artiklaa sisältävä ehdotus, ja tämä pitäisi saada täytäntöönpano säädökseksi. Onko tämä minkälaista yksinkertaistamista? Tämä on varsin monimutkainen ehdotus itse asiassa ja sitten on pyrkinyt selkeyttämään sitä, tekemään sitä avoimempaa ja tämä selittää aika suuren määrän tarkistuksia, joita on tehty komission ehdotukseen. Kun mietintöä laadittiin, tässä on tehty kahta periaatteita, aatetta kohtana. Ensinnäkin ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito. Tässä korostetaan ennaltaehkäisyä eläinten terveyteen liittyvässä toiminnassa. Toiseksi One Health-lähestymistapa, joka liittyy 2007-2003 eläinten koskevassa strategiassa. Ja se on tällainen kokonaisvaltainen terveys- terveyslähestymistapa, jossa keskitytään yhteistoimintaan eläinten, ihmisten ja eri ympäristöjen välillä tai vuorovaikutuksen. Mitä esittelijä ei tässä selkeästi näe komission ehdotuksessa, on, minkälainen yhteys tässä, on eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin. On tehty monia tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että on olemassa selkeä yhteys eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin välillä. Samoin on selkeä linkki eläinsairauksien ja maatalouskäytäntöjen välillä tulee kasvatuksen, jalostamiseen ja kuljetukseen eläinten kohdalla esittelijälle suhde eläinten terveyden ja hyvinvoinnin välillä on erittäin tärkeä yhteys ja se pitää selkeästi ottaa huomioon asetuksen artikloissa. Tämän takia hän on laatinut useita tarkistuksia tämän suuntaisesti. Kuitenkin lausunnonlaatija haluaisi huomauttaa siitä, että hän on tietoinen siitä, että komissio on työstänyt eläinten hyvinvointiasetusta, johon hän haluaa tutustua ja hän haluaa mitenkään ennakoida tämän ehdotuksen lopputulosta. Lisäksi esittelijä on korostanut sitä, että tämänhetkinen intensiivinen maatalouskäytäntö ja kuljetus toiminta rajoittaa suuresti eläinten luonnollista liikkuvuutta. Tämä lisää niiden stressiä ja johtuen siitä, että eläinten on pakattu ahdettu yhteen. Tämä lisää myös antibioottien käyttöä. Ikävä kyllä nämä olosuhteet luovat myös ihanteellisen olosuuden erilaiset patogeenit, jotka ovat lisääntyneet. Tämä pitää kyllä voida estää, jotta voidaan varmistaa eläinten samoin suunnilleen terveys. Koska varsin useasti käy niin, että taudit, jotka uhkaavat eläinten terveyttä, voivat tarttua myös ihmisiin. Jos ennaltaehkäisy epäonnistuu, silloin on vaarassa, että syntyy taut tautia ilmenee enemmän, siksi tarvitaan valvontatoimia. Komissio on laatinut kattavan listan valvontatoimista ja komissiolla itsellään on koordinoijan rooli. Esittelijä on samaa mieltä siitä, että tarvitaan suurempaa koordinointia, parempaa yhteistyötä tällä saralla, mutta hän ei ole sitä mieltä, että olisi hyvä ottaa pois vastuuta jäsenvaltioilta. Ja vieläkin merkit, merkittävämpi kysymys on demokraattinen tilivelvollisuus. Esittelijän mielestä lista sairauksista artikossa 5 ja sitten nämä lajit, joihin erityissäännöt liittyvät, artikossa 7, 7 ja luettelo sairauden esto toimista ja kontrollista artikla 8 muodostavat ydinosuuden koko asetusta ja EUn eläintenterveyspolitiikkaa. Hänen mielestään nämä ovat ydinkohtia tässä asetuksessa ja ne pitäisi alistaa demokraattiselle neuvoston ja parlamentin valvonnalle. Ja tämän takia hän ehdottaa sitä, että tehtäisiin delegoituja säädöksiä näistä kysymyksistä. Vielä lopuksi vähän kloonauksesta. Ehkä olettekin nähneet, että esittelijä on ottanut mukaan määritelmän kloonatuista eläimistä tähän lausuntoon. Kloonatut eläimet ja jälkeläiset ovat alttiita eläinsairauksille, jotka voivat siirtyä myös ihmisiin, ja niihin, niihin saattaa liittyä myös epämuodostumia, ää, elinten heikkouksia. Siksi hänestä on hyvä antaa tämä määritelmä. Tässä yhteydessä me olemme odottaneet varsin pitkään sitä, että komissio esittäisi ehdotuksen kloonauksen eri aspekteista. Ja joka kerta kun me kuulemme, että vain että tämä on pian tulossa. Euroopan parlamentilla on varsin selkeä kanta kloonauksesta. Se on todennut monissa eri yhteyksissä, että eläinten kloonaus eh, pitäisi kieltää, jos tarkoituksena on sitä kautta saada elintarvikkeita. Kiitoksia. Kiitos. Sitten jatkamme varjoesittelijöiden joukossa Pilara Juuso ja sitten näemme kevään. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös näistä selityksistä Rovalitaarin puolesta. Niin kuin kasviterveydessä, niin tässäkin on tärkeää, että yhdistetään eri lainsäädäntöä yhteen ainoan lainsäädännön säädöksen Minäkin minä haluaisin sanoa ensinnäkin, että tässä on kyse eläinten terveys ja miten valvotaan eläinsairauksia. Tässä ei ole kyse eläinten hyvinvoinnista eikä eläinten kloonauksesta. Niistä tehdään ihan omat mietintönsä. Ja tämän takia kaikki tarkistukset, jotka liittyvät näihin kahteen kysymykseen, niillä ei ole kyllä paikkaa tässä mielessä. Me emme voi käyttää mitä tahansa lainsäädäntöä siihen, että otetaan mukaan kaikenlaisia pyrkimyksiä, ajatuksia, mitä mielessä saattaa olla. Tämä ei ole oikea paikka mielestäni. Sitten ehdotuksessa on monia kysymyksiä, joita voidaan kehittää. Tarvitaan lainsäädäntöä delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten kautta. Ja niin kuin aikaisemmassa kysymyksessä on välttämätöntä saada tällainen luettelo prioriteettisairauksista eh, liitteessä sitten, minkälaisiin toimiin pitää näiden sairauksien kohdalla ryhtyä ja sitten tarvitaan selkeät strategiset määritelmät, jotta voidaan arvioida, mm, missä määrin tiettyä sairausta esiintyy, onko se listalla vaiko ei ja sitten pitäisi myös saada tähän tarvittavaa joustoa, että jäsenvaltiot tarvitsevat tärkeissä kysymyksissä, kuten miten arvioidaan riskejä ja seurantaohjelmissa, ja kun pyritään poistamaan mahdollisia sairauksia ja minkälaista äh, rokotusohjelmia voidaan toteuttaa ja niin edelleen. Näin. Tässä olisi tilaa kyllä suuremmalla toisellisuusperiaatteen käytölle. Kaikki nämä toimenpiteet niin kuin kasviterveydenkin kohdalla, vaikuttavat taloudellisesti, samoin tarvitaan eläinlääkäreiden ja muiden toimijoiden koulutusta, ja tätä voi olla vaikea toteuttaa täytäntöönpano käytännössä, koska tämä on varsin uusi järjestelmä, tähän liittyy monenlaisia taloudellisia operatiivisia vaikutuksia esimerkiksi eri tiloihin sitten laboratorilla on tärkeä rooli, kun diagnosoidaan ongelmia ja tässä pitäisi olla mukana myös tällainen yleinen viettaus ainakin näiden tahojen vastuuseen, eikä pitäisi vain puhua bioturvallisuudesta. Sitten sairauksen kohdalla pitäisi varmistaa, että ne eivät leviä ilman kuitenkaan, että suhteettomiin toimenpiteisiin ryhdytään ja jotka synnyttävät äh, oikeuttamattomia taloudellisia vaikeuksia esimerkiksi. Lopuksi tämä asetus, kun se pitäisi ottaa huomioon nämä taloudelliset vaikutukset, joita sitten syntyy, niin sehän liittyy myös varainhoitoasetuksen, niin kuin tämä toinenkin asia. Sitten kohdassa 31. Siellä puhutaan tästä järjestelmästä, joka komissio, jonka mukaan komission pitäisi laatia luettelo kolmesta maista, joista voidaan tänne tuoda. Ja sitten kohdassa kaksi todetaan, että jäsenvaltiot laativat näitä listoja kansallisella tasolla. Tämä voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia, koska jäsenvaltio voi laatia tällaisen luettelon ja sallia, että tiettyjä eläimiä voidaan tuoda ja sitten kuitenkin EU-ssa siis ne siirtyvät johonkin muuhun maahan ja siellä se olekaan sallittua. Tässä mielessä täytyy määritellä paljon tarkemmin vielä näitä sääntöjä. Ja vielä lopuksi, mitä tulee kuljetusten sääntelyyn, tämä on monimutkainen hankala kysymys. Sitä ei pitäisi ottaa tähän mukaan. Eläinkuljetus kutuksesta keskustellaan, neuvotellaan kahdenkestä maiden välillä, tuojen ja viejen välillä, ja se ei vaikuta eläinten terveyteen tässä yhteydessä. Ja muistan vielä, tässä on kyse siis eläinten terveyteen liittyvästä asetuksesta. Ei ole kyse kloonatuista eläimistä, eikä myöskään tässä kuulu käsitellä eläinten hyvinvointikysymyksiä. Äh, äh, Kiitokset. Äh, ja sitten Linda Evan ja sen jälkeen Andreas. Kiitos. Luen tässä Palastikkisen kommentteja, joka on meidän varjoesittelemiä, joka ei kuitenkaan voinut olla paikalla täällä. Hän pitää hyvänä komission ehdotusta eläinten terveydestä, koska se valtavirtaistaa direktiivejä ja asetuksia yhteen yhteiseen puitteistoon. Tätä on kauan odotettu niin, että voidaan yksinkertaistaa olemassa olevaa järjestelmää. Mutta hän on kuitenkin hieman huolissaan siitä, että komissio ehdottaa nyt, että poistetaan lainsäädäntö, joka hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyllä pari kuukautta sitten. Esimerkiksi lemmikkieläinten ei-kaupallinen liikkuminen. Ja sen vuoksi varjoesittelijä tässä on huolissaan komission pitkän aikavälin koordinoinnista ja suunnittelusta ja Jatkossa tällaista pitäisi välttää. Komission ehdotus ei ole niinkään eläinten hyvinvointiehdotus, vaan eläinten terveyskysymys. Mutta nämä asiat kuitenkin liittyvät toisiinsa. Siksi hän uskoo, että jotta voitaisiin noudattaa tätä periaatetta, että ehkäisy on parempi kuin hoitaminen, niin eh, täytyisi huomioida tietyt asiat, jotka voivat ennaltaehkäistä ongelmia. Hän pitää hyvänä tarkistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi mikrobivastustuskyvyn kasvamiseen. Joten tässä on kysymys eläinten ja ihmisten terveydestä. Hän pitää myös hyvänä sitä, että painotetaan eläinten rokottamisia vaihtoehtona joukkoteurastuksille. Ihmiset eivät enää niin hyväksy näitä joukkoteurastuksia. Ja kun minä luin esittelijän eh, mietinnön, niin hän teki tässä ihan hyviä pointteja ympäristövaikutuksista, joita syntyy joukkoteurastusten yhteydessä, mitä ei ennen ole huomioitu. Toinen asia, huolenaihe, joka varjoesittelijällämme on, liittyy delegoittuihin ja täytäntöönpano säädöksiin. Jotkut ovat niistä varmasti ihan tärkeitä, mutta hän haluaisi selkeän suunnitelman siitä, mitä delegoidaan ja, ja mitkä ovat aikataulut ja myös parlamentin kuuleminen. Ymmärrän toki, että kun kesällä oli koko tämä ongelma liittyen lihahygieniaan ja meillä oli nämä delegoidut säädökset ja meidän olotettiin äänestävän äh, heti kesätavon jälkeen. Joten tulevaisuudessa kun komissio tarkastelee näitä delegoituja säädöksiä, niin se pitäisi olla selkeä, että aikataulut, niin että tietäisimme, että kesäkuussa 2014 meillä on tämä delegoitussäädös. Ja tällä tavalla, ihan kuin meidänkin oletetaan toimivan, eh, niin, eikä niin, että yhtäkkiä parlamentille vaan nakataan joku, että toimikaa nopeasti ja äänestäkää. Ei vaan komissillakin pitäisi olla selkeä, että aikataulut ja mikäli aikataulut poikkeavat, niin silloin komission pitäisi selittää miksi. Kiitos. Andreas Sanoni ja sen jälkeen Rosbach. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asetusehdotus, kun sanotaan siis eläinten terveyttä, on ehdotus, joka on hyvin tärkeä, jossa on 40 direktiiviä mukana, jotka katsovat kaikki eläinten terveyttä, terveysasioita. Tämä uusi ehdotus on hyvin yksityiskohtainen eläinten terveyden suhteen. Ja tässä on tiukka yhteys tämän eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin välillä. Joten eläinten terveys liittyy hyvin kiinteästi eläinten hyvinvointiin. Ja pitää myös taata kuluttajille, koska tiedämme, että jos terveys puuttuu juuri hyvinvoinnin vajeiden takia, niin tämän jälkeen syntyy hyvin vaikeita ongelmia, joilla saattaa olla vaikutuksia myöskin ihmisten terveyteen. Ajatellaan vaikka nyt hullun lehmän taudin jälkimaininkeja tai lintuinfluenssaa, joka oli myöskin meidän täällä Italian pohjoisalueella esiintynyt tauti, jolla saattaa olla vaikutuksia ihmisten terveyteen. Joten meidän pitää katsoa näitä tapauksia, joissa riski saattaa lisääntyä. Tässä asetuksessa on kuitenkin muutama erityisasia, mitä tulee vaikka villieläinten käsittelyyn. No, täällä ei puhuta niinkään suoraan villieläimistä, vaan puhutaan siitä, että varataan epidemioita ja niin edelleen. Mutta pitäisi miettiä myöskin sitä, miten toimitaan, jos tapahtuu kontakteja villieläinten kanssa, joilla on tiettyjä eläimiä, eläinsairauksia. Joten meidän pitäisi tarkentaa tätä kohtaa. Sitten edelleenkin villieläimistä. Tietyissä jäsenvaltioissa on lainsäädäntö, joka suojelee villieläimiä – meillä se on valtion omaa omaisuutta. Ja tätä asiaa pitäisi myös tarkentaa erotuksen yhteydessä. Sitten kuluttajat. Kuluttajat odottavat mielenkiinnolla tätä ehdotusta eläinten terveydestä – koska tämähän oikeastaan liittyy myös eläinten hyvinvointistandardeihin. Jos meillä on sitten hyvin hoidettuja ja terveitä eläimiä, niin meillä on myös parempia tuotteita, jotka ovat turvallisempia. Joten olen samaa mieltä esittelijän kanssa muutamista huolenaiheista, mitkä liittyvät nautojen sähköiseen tunnistamisjärjestelmään merkintöihin. On tärkeää tietää, että mitä tapahtuu ja mitä enemmän valvontaa ja jäljitettävyyttä on, sitä parempi on. Tätä pitäisi myös vielä täydentää. Sitten täällä pitäisi olla koko kasvatus- ja kuljetusketjun aikana valvontaa. Täällä muutama kollega esittikin jo artikloita kantaisi komission enemmän delegoituja säädöksiä ja valtuuksia näiden suhteen. Mutta en tarkkaan tunne, mitä erotuksia täällä onkin tehty näiden suhteen, että mikä näiden sisältö on. Sitten täällä on myös paljon poikkeuksia todellakin paljon. Täällä on paljon se itse sertifiointijärjestelmiä. Ehkä olisi parempi käyttää tässä eläinlääkäreitä, että olet jollain tavalla tässä mukana. Sitten täällä puhutaan myöskin eläinten kuljetuksesta, ja tässä on paljon puut- ähm, poikkeuksia tähän. Myöskin pienille tuottajille on poikkeuksia annettu. No, paras hyväksyttävissä oleva linja olisi esittelijän esittävä linja, mutta myöskin meillä on paljon tarkistuksia tähän liittyen. Ja näin avulla varmaan voidaan parantaa asiaa. Uskon, että tämän säädöksen monimutkaisuus aiheuttaa sitä, meidän pitää vielä tarkastella asiaa. Kun pyritään tekemään yhtä asiakirjatekstiä asiasta, jossa oli noin 40 normia alun perin kyseessä, niin tässä kyllä saattaa jotain palasia tipahdella matkalla pois. Anna Rosbach. Ja sitten Anna Rosbach. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijä, joka ikävä kyllä ei ole paikalla, mutta haluan kiittää häntä hänen hyvästä työstään ja siitä, että hän hyvin varhaisessa vaiheessa otti mukaan myös varjoesittelijät. Minulle tämä aihe on hyvin tärkeä ja olen todella iloinen siitä, että saamme nyt käyntiin tämän työn. Ja jos nyt olisin jonkin asian kanssa eh, eri mieltä, niin EPPn kollegan kanssa, koska tässä on kysymys eläinten terveydestä. Mutta eläimet voivat hyvin vain, tai ovat terveitä vain, jos ne voivat hyvin. Ja silloin eläinten hyvinvointi tulee mukaan kuvaan, hyvä ajuuso. Ja se näkyy myös meidän lautasillamme. Niin, eli eläinten hyvinvointi liittyy ihan taatusti eläinten terveyteen. Ja ei tässä nyt ole kysymys siitä, että me voimme vain rokottaa eläimiä ja sillä selvitä siitä, koska tämä sairastuttaa ihmisiä vielä enemmän. No, minä toivon, että tämä nyt ei johdu siitä, että me emme vain ole samaa mieltä asiasta tai onko kysymys sitten tulkkauksesta, en tiedä, mutta minun mielestäni kuitenkin tässä on kysymys siitä, että eläimillä pitää olla kunnollinen, hyvä elämä ennen kuin ne päätyvät meidän lautasillemme. Ja oli sitten kysymys kuljetuksista tai siitä, miten ne elävät tallissa tai navetassa. Eli siis tässä ei ole kysymys ainoastaan eettisistä kysymyksistä, vaan siitä, miten eläin on elänyt Tämän sanottuani olen iloinen esittelijän tarkistuksista ja äh, hänen äh, näkemyksistään tästä One Health-konseptista ja että hän yhdistää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin. Minulle on siis, kuten sanottua, jo ihan selvää, että äh, hyvästä eläimestä saadaan hyvä elintarvike. Minulle hän on se ongelma, mistä me olemme täällä jo kauan puhuneet, nimittäin antibiootin käyttö ja se, että annetaan terveille eläimille antibiootteja vain ennaltaehkäisevästi. Minusta on positiivista, että tietyt sairaudet, kuten hullun lehmän tauti, mainitaan täällä erityisesti. Minä odotan innolla hyvää keskustelua ja myös siitä, miten paljon valtaa komissiolla on ja miten se tätä valtaa käyttää. Minulle on myös äh, tärkeää, että huomioimme äh, kansalliset viranomaiset läheisesti mukaan, jotta voisimme tarkastella, missä on parhaat käytänteet ja millä tavalla niitä toteutetaan. Joten minua äh, ilahduttaa jo etukäteen varmasti hyvä yhteistyö esittelijän kanssa. Kiitos. List. Kiitos. No niin, varjoesittelijöiden lista on nyt käyty lävitse. Meillä on todella vähän aikaa ja sen vuoksi kaksi muuta puhujaa täällä paikalla. Loceva ja Horst Schnellhardt ja Pilar Ajuso, joka haluaa vielä vastata, saavat kaikki minuutin. Schnellhardt, hän hoitaa sen varmasti, mutta Lubcheva ensin. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Подкрепям две основни идеи в проекто становище puheenjohtaja, täällä on kaksi tärkeää ajatusta mukana. Ensinnäkin parempaa ennaltaehkäistä kuin, kuin hoitaa, ja sitten toinen asia, tämä päätelmä siitä, että pyritään käyttämään tällaisia joukkotiedostuksia. Tätä pitäisi käyttää ainakin ääritapauksissa vain. Ja haluaisin kiinnittää huomioon seuraaviin asioihin. Ensinnäkin rajat ylittävä tautien siirtyminen Euroopan unionin alueella. Jos EUn säännöstö ei toimi, niin tämä saattaisi olla minun alueellani suuri ongelma. Minun alueellani tapettiin yli 200 eläintä pari viikkoa sitten, koska tautista tuli Turkin alueelta meille. Tämän takia tarvitaan unionilta tehokkaampia toimenpiteitä hoidon suhteen ja tarvitsee myöskin synkronisoituja toimia, koska tämä saattaa aiheuttaa sitten muuten terveysongelmia ihmisille. Eli me tarvitsemme tarkempia menettelyjä, joita voidaan välttää eläinten tapamista. Sitten kolmanneksi rokotusten hyväksyminen ne pitäisi hyväksyä niissä tapauksissa, joissa se on eh, tarpeiden toimenpide rajat ylittävissä tapauksissa. Ja rokotusta pitäisi edeltää se, että tietyt alueet julistetaan eh, sairaasta vapaaksi, koska muuten tämä ottaa vielä suurempia kauppaongelmia koko maalle. No Toki aika on vähän. Ihan lyhykäisesti tämä ehdotus. Tästähän olemme keskustelleet jo pitemmän aikaa. 2007-2013 terveysstrategia EU-ssa. Tästä on sanottu hyvin paljon samoja asioita. Mutta minulla on tässä nyt yksi suuri ongelma. Nimittäin tässä ehdotuksessa on mukana kaiken näköistä sellaista, jonka me jo tiedämme. Kotieläimet ynnä muut, kaikki nämähän on jo hoideltu. Ja nyt yhtäkkiä sitten täällä voi lukea, että viranomaiset, vastuuviranomaiset hoitavat sitä ja tätä ja sitten yhtäkkiä tuleekin delegoitu säännös, säädös. Eli koko se asetus, jonka me suurella työllä olemme saaneet eh, hyväksytyksi, muuttuukin nyt sitten delegoiduksi säädökseksi ja sitten toimitaan. Okei, tokihan se toimii. On asioita, jotka toimivat ja onhan meillä 50 eh, perusdirektiiviä ja ties mitä sääntöjä. Mutta sen lisäksi esimerkiksi kotieläinten kohdalla otetaankin uusi lähtökohta – eikä oikeastaan puhuta siitä, mistä me olemme jo päättäneet. Kolmessa kokouksessa väänsimme kättä komission kanssa siitä, mikä voi olla delegoitu säädös ja mikä ei. Ja nyt yhtäkkiä toimitaankin toisella tavalla, ihan niin kuin ei olisi koskaan asiasta puhuttukaan. Ja tämä on todella vaarallinen kehityskulko. Minusta tämä on oikeastaan provokaatio. Me olemme äänestäneet aikaisemmin jo rahoituksesta ja enemmistö sanoi ei. Me emme halua mitään täytäntöönpanoasetusta eläinsairausten kohdassa. Ja sanottiin, että haluamme delegoidun säädöksen. Meidän täytyy nyt osoittaa komissiolle, missä raja kulkee, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Ja tämä tässä ei nyt luo mitään oikeusturvaa päinvastoin turvattomuutta. Ja näin tämä ei millään muotoa voi mennä lävitse. Tässä pitää olla paljon vahvempi. Anteeksi, puhun hieman yli ajan. Hyvä Ja Pierre Ajuso vetää kiinni. Muy breve para compensar. lyhyesti. Sitten minä vuorostani haluaisin vain selventää, että en mitenkään vastusta. Eläinten hyvinvointi on vain niin, että meillä on jo sääntelyä niiden hyvinvoinnista. Ja jos tähän nyt halutaan panna ihan samaa asiaa, mitä löytyy muualta lainsäädännöstä, niin jota sitten joudutaan seuraamaan, niin se on turhaa. Sitä paitsi tehdään monenlaisia testejä, joihin asioissa, jotka eivät kuulu tähän tavoitteeseen. Tässä on kyseessä eläinten terveys. Vielen Dank und jetzt die Kommission. Kiitos ja sitten komissio, jonka pitäisi nyt reagoida näihin eh, syytöksiin avainsanana provokaatio. Thank you, Mr. Chairman. I'll try to be short because... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin nopeasti, koska aika loppuu. Niin, mitä tässä nyt oikeastaan ehdotetaan, on aivan uutta lainsäädäntöä, joka kattaa 40 vuotta eläinterveyslainsäädäntöä tähän mennessä. 60-luvun lopulta lähtien meillä on ollut neuvostossa ja parlamentilta laajoja eläinterveysasioita ja tarttuvia eläintauteja koskevia määräyksiä voimassa. Kaikki nämä lainsäädännöt myöskin viimeisiin, ne katettaisiin tällä uudella lainsäädännöllä. se, mitä, mitä tohtori Snellahat juuri totesi, jopa viimeisimmätkin lainsäädännön osat, jotka on käyty pitkien trilogien kautta, kuten edustaja Snellhardt muistaa, nekin katettaisiin tällä lainsäädännöllä. Ja emme aio muuttaa sopimusta, joka tehtiin trilogissa. Ja komission jäsen Porkan kirjoitti useammalle mepille, hän vakuuttaa teille, että olemassa olevat tärkeät määräykset, etikäyntiä ja, ja eläinten hyvinvointia ja myöskin kotieläinten liikkuvuutta koskien olet mukana komission erotuksessa. Eli mitään muutoksia ei tule siihen, mitä täällä on. Sovitti pitkässä trilogikeskustelussa. No, tämä on todellakin uutta lainsäädäntöä. Se kattaa 40 direktiiviä ja satoja satoja komission päätöksiä. Kyllä, tämä on valtava määräys ja se, se vähentäisi oikeastaan komission toimivaltuuksia. Meillä on tällä hetkellä 800 toimivaltuutta ja se vähennetään 160 sitten, joten tässä on huomattava vähennys, jota ehdotamme lainsäädännöllä. No vain lyhyesti, puheenjohtaja. Pitää olla aivan selvää, että kyseessä ei ole kloonaus ja eikä eläinten hyvinvointi, eikä GMOt. Kloonauksesta voin toistaa se, mitä totesin aikaisemmin. Meillä oli komission jäsenten kokous, eli komission kollegion kokous, ja he äänestivät eläinten kloonauksesta, ja se tapahtuu sitten tämä kokous marraskuun lopulla. Tämän jälkeen ehdotus lähettää neuvostolle ja parlamentille. Eli näistä asioista haluan olla ihan selvä. Eläinten hyvinvointi, Sekään ei kuulu tähän ehdotukseen, kuten totesin jo. Ja tämä on taas sitten toinen prosessi, joka koi kolme vuotta sitten, joka on jatkuvaa työtä, joka tapahtuu komission sisällä. Ja se jatkuu normaalin tapaan. Sitten eläintautien ja lajien luettelo, johon useammat jäsenet viittasivat. Meidän mielestämme tämä ei ole tämän ehdotuksen keskeinen elementti. Tämä eläinsairausluettelo, se on taas toisessa ehdotuksessa, että meidän pitää kuitenkin olla joustavia. En mitä muistaa tapahtunut kolme vuotta sitten, jos emme olisi ollut joustavia, emme olisi voinut sinikielitaudin suhteen erottaa trilogia ja me voidaan käyttää 80 miljoonaa, miljoonaa maanviljelijän tuekemiseksi eläinten rokottamisessa. Eli me tarvitsemme joustavuutta. Ja sama koskee myös poikkeuksia. Joskus meillä on vähän aikaa, joskus meillä on taas kiireellisiä tapauksia ja pitää olla joustavampia. Ja tällöin haluamme myöskin ylläpitää tämän joustavuuden tekstissä mukana, mutta poikkeuksiakin jää. Muistakaa kaikki tämä suu- ja sorkkatautitapaus 2001, kun meidän piti tappaa miljoonia eläimiä. Tässäkin tarvitaan joustavuutta, jotta voidaan toimia tehokkaasti. Ja pitää pitää kiinni tästä joustavuudesta. Sitten antimikrobiresistentistä oli myöskin viittaus ja patogeenistä, jotka ovat resistenttejä. No, tätä tarvitse mainita erikseen tietenkään. Tässä puheenjohtaja ne kommentit, jotka halusin tehdä puheenvuoron pohjalta, jota edustajat täällä esittivät. Kiitoksia. Kiitos. Uh, uuselintarvikkeet, kloonaus, mitä kaikkea täältä nyt tuleekin. Mutta yksi asia on kuitenkin selvä tämä komission ehdotuksen takana. Tämä, ei, tai siis tämä komission ehdotus ei nyt vastaa sitä, mistä sovittiin silloin kolmikantaneuvottelussa. Me olemme puhuneet tästä koordinaattoreiden joukossa, joten voin saman tien kertoa teille, että ryhmien rajat ylittävästi olemme päättäneet niin, että kloonaukseen me odotamme ehdotusta vielä. No, mutta tämä ei nyt ollut tänään puheenaiheena, vaan eläinten terveys. Ja kiitän kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun. Ja näin valiokunnan kokous on lähes päättynyt. Ah, niin vielä aikataulu. 21. marraskuuta on tarkistusten määräaika. 16.17. joulukuuta äänestämme Envissä. Agri äänestää helmikuussa ja maalis-huhtikuussa sitten täysiistunnon äänestys. Eli keskustelu on päättynyt ja tapaamme 7. marraskuuta uudelleen kahden päivän kulittua. Silloin meillä on yhteinen kokous se ITREN ja ympäristövaliokunnan kesken 9-12.30. Toivottavasti paikalla on paljon ihmisiä. 14 marraskuuta on mini-istun tai kokous, kello yhdeksän kysymys on Majotista, puolen tunnin kokous maksimissaan. Meillä on tässä kiire. 27. päivä on, tämä on siis poikkeus sen vuoksi, että yksi ryhmä ei ole lainkaan paikalla, mutta näin on pakko tehdä. 27. ja 28. marraskuuta normaalikokoukset 9-12.30, 15-18.30. Toivotan kaikille hyvää ruokahalua. Ja osan teistä näinkin tuolla kolmikanta neuvottelussa. Meillähän on niitä 30 rinnakkain täällä nyt käynnissä. No niin, kaikilla on nälkä. Ja autoteollisuus, työryhmä tapaa täällä varjokokouksessa välittömästi.